Ja, dear colleagues, let's start. Hyvät kollegat, aloitetaan kokous ja hyväksytään esityslistat. Saatoitte nähdä, että meillä on valiokunnan kokous vain tänä aamuna joten meillä ei ole valiokunnan kokousta tänä iltapäivänä ja huomenna monestakin syystä. Yksi johtuu tähän monimutkaiseen menettelytapalliseen firmi fix keskusteluun, joten meidän piti joitakin asioita poistaa esityslistalta. Voidaanko esityslista hyväksyä? Kiitoksia. Ilmoitusasia. Kaksi trilogia pidettiin Iorpista ensimmäinen 29. helmikuuta ja toinen eilen. Pääpoliittiset kysymykset liittyivät eh, eläketasetteisiin, takkuisiin, eh, sukupolvien väliseen tasapainoon, yhteiskunnallisiin riskeisiin, riskinarviointiin ja avaintoimintoihin, koska mihinkään yhteisymmärryksen ei vielä päästy, niin edistystä on tapahtunut ja voidaan ehkä päästä kompromissiin erityisesti ähm, äh, talletuksiin liittyen ja sitten seuraava ää, äh, trilogi on ähm, pian. Seura- Sitten meillä on seuraava kohta, virtuaalivaluutat, ja annan heti puheenvuoron esittelijälle Jakob von Weizsäckerille. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Viimeisinä viikkoina meillä on ollut suuri ilo tehdä uuden teknologian parissa töitä, Bitcoinin taustalla olevan uuden teknologian parissa. Paljon asioita tapahtuu, tämä on hyvin mielenkiintoista asiat kehittyvät nopeasti ja haluaisin aloittaa siitä, että pohdintamme ei nyt ole tullut päätökseen. Mielestäni on ollut viime viikkojen aikana erittäin hedelmällistä keskustella mukana olevien ihmisten kanssa. Tämä koskee myöskin kollegoja. On ollut hienoa tehdä tätä työtä ja mielestäni mielipiteen vaihtoehto meillä on ollut, on ollut erittäin hyödyllistä. Monet asiantuntijat joita me olemme täällä valiokunnassa ja kuulemisissa kuulleet ja myöskin videokonferenssien välityksellä kuulleet eri lisäkokouksissa ovat suuresti auttaneet siinä, että olemme onnistuneet parantamaan tietämystämme tällä alalla. Sihteeristö on myöskin tehnyt erittäin hienoa työtä. Kaikkein tärkeimmät seikat, jotka halusin tässä yhteydessä mainita, ovat eh, ne, että kyseessä ei ole vain asia, josta media paljon kertoo. Yrityselämä on hyvin kiinnostunut eh, potentiaalista, jota piilee tässä uudessa teknologiassa. Esimerkiksi yli miljardi euroa investoitiin tällä alalle tähän mennessä. Paljon muutoksia investoinnissa on tapahtunut itse Bitcoiniin. Tähän virtuaalivaluuttaan on investoitu paljon ja hiljattain liike on siirtynyt enemmänkin siihen, että investoidaan erilaisiin blockchain-teknologioihin, tai hajautetun tilikirjan teknologiaan. Meillä on avoin kysymys siitä, kuinka lainsäätäjät tätä alaa hallinnoivat. Me emme halua suitsia liikaa innovointia. Usein se on hyvin lupaavaa. Menen tähän hiukan enemmän myöhemmin, mutta samaan aikaan monia mahdollisia vaaroja piilee erityisesti siinä, että mahdollisesti tämä teknologia tulee hyvin laajalti ja nopeasti käyttöön. Eli meidän täytyy pohtia sitä, kuinka me voimme, kun systeeminen riski muodostuu, olla tilanteessa, jossa voimme hyvin nopeasti reagoida. Kaikkein tärkein suositus meidän luonnoksessani on se, että me rakentaisimme task force-työryhmän, joka keskittäisi asiantuntemusta Euroopan unionin tasolla niin, että voisimme reagoida nopeasti, mutta niin, että tämä ryhmä voisi myöskin neuvoa jäsenmaita siinä, kuinka ne voisivat ratkoa niitä haasteita, joita tämän teknologian laajamittainen käyttö tulevaisuudessa saattaa aiheuttaa. Tämän lisäksi on olemassa tietyllä tavalla myöskin äh, kilpailupolitiikka ja teollisuuspolitiikka ulottuvuus. Emme vielä tiedä, kuinka laajalti näitä teknologioita tullaan kymmenen vuoden päästä käyttämään, mutta yksi avainkysymys on se, että jos näitä teknologioita tullaan käyttämään laajalti, tuleeko meillä olemaan tarvittavat välineet, jotta voisimme varmistaa sen, että niitä käytetään reilusti ja etteivät äh, kaikkein laajille levinneivät järjestelmät äh, väärinkäytä asemaansa niin, että ne sulkevat muita teknologioita ulos. Tämä on avoimia kysymyksiä mietinnössäni. Myöskin tällainen avoin digitaalinen lompakkojärjestelmä on niitä. Me emme tällä hetkellä vielä tiedä, mihin suuntaan teknologia kehittyy. Mietintö käsittelee ennen kaikkea kahta kysymystä. Ensimmäinen näistä on virtuaalivaluutta itse – tällä alalla kaikkein tärkein potentiaali luonnollisesti on siinä, että virtuaalivaluutta voi merkittävästi auttaa transaktiokulujen laskemisessa. Tämä koskee erityisesti rajat ylittäviä transaktioita, jotka ovat melkoisen kalliita vielä tällä hetkellä. Meillä on hyvin paljon tutkimusta tällä alalla ollut kun esimerkiksi maahanmuuttajat lähettävät melkoisen pieniä rahasummia takaisin kotimaahansa perheelleen, usein vaikkapa kehitysmaihin, jossa ihmisillä ei ole kaikilla pankkitiliä. Kulut voivat olla melkoisen suuria ja tällaisen blockchain-teknologian ja virtuaaliteknologian kehittyminen voi suuresti leikata näitä kuluja luonnollisesti. Matalammat transaktiokulut voivat olla myöskin jotakin, minkä kautta voidaan tehdä maksuista kilpailukykyisempiä esimerkiksi Euroopassa, ei vain siksi, että uusi teknologia ylittää osittain sen, mitä me olemme saavuttaneet äh, palveludirektiivissä. Tämä on siis mielenkiintoinen mahdollisuus. Sitten toisekseen mikromaksujen osalta saattaa olla potentiaalia käyttää tämän kaltaista teknologiaa muun teknologian rinnalla ehkäpä niin, että voisimme asteittain korvata tietyt maksut niin, että suuryritykset saisivat äh, käyttöönsä äh, dataamme, he voisivat äh, suojella yksityisyyttämme paremmin ja turvautua tähän teknologiaan. Tietenkin uusiin teknologioihin liittyy riskejäkin, aivan kuten vanhoinkin teknologiaan, kuten käteisen rahaan ja muuhun valuuttaan. Rahanpesu mahdollisuus on olemassa, veronkierto mahdollisuus on olemassa ja jopa hiljattaisen eurooppalaisen raportin mukaan, vaikka tästä ei vielä ole mitään todisteita, luonnollisesti on myöskin riski siitä, että terroristit käyttävät mahdollisuutta rahoittaakseen toimintaansa, koska tämä teknologia on luonteeltaan hajautettua. Bitcoin on varoittava esimerkki. Aluksi se luotiin niin, että se ikään kuin automaattiohjauksella toimi, mutta kun teknologisia ongelmia puhkesi, ei ollut mitään hallintojärjestelmää, jonka kautta oltaisiin voitu käytettävää ohjelmistoa päivittää. Tämä saattaa siis olla ongelma, joka muuttuu paljon suuremmaksi, jos teknologian käyttö laajenee ja myöskin kuluttajien suojelu, erityisesti kun uusia yritysmalleja tulee esiin, voi olla ongelmallista se, että nämä yritykset äh, täyttävät lupauksensa. Luonnollisesti näinä päivinä myöskin meillä on aina volatiliteetti kysymys äh, Bitcoininkin osalta. Tämä on siis kuluttajansuojakysymys. Ehkä kuitenkin pitkällä aikavälillä ennemminkin meillä olisi mahdollisuus tätä hajautetun tilikirjan teknologiaa käyttää myöskin maksuja laajemmin. Yksi mahdollisesti kaikkein kiehtovimpia mahdollisuuksia IT-kannalta on se, että meillä olisi te tekijän oikeuksien kohdalla jonkinlainen sähköinen lippu. Ihminen saattaa esimerkiksi pyrkiä johonkin tapahtumaan myymään moneen kertaan saman lipun, ja sitten kun monta asiakasta tulee paikalle, on epäselvää, kuka itse asiassa sisäänpääsyn saa, mutta tällaisen hajotetun tilikirjan teknologian kautta ehkä olisi mahdollista myydä jokin sisältö, ei sataan kertaan niin kuin nyt tällä hetkellä, vaan yksinkertaisesti vain yhden kerran. Kaikenlaisia sovelluksia siis voitaisiin ottaa käyttöön, mutta lähitulevaisuudessa ehkäpä kaikkein kiinnostavin ja tätä valiokuntaa eniten koskeva ala on kuitenkin toimitus ja selvitys. Tässä kontekstissa haluaisin mainita, että luonnollisesti meillä ei ole vain tilanne, jossa julkista blockchainia voitaisiin käyttää, vaan myöskin yksityinen blockchain voi transaktioita tehdä. Se olisi paljon tehokkaampi laskentamalli ja se olisi silti vielä turvallinen ja vakaa malli. Oletan, että teknologia siis tulee laajempaan käyttöön pian. Tätä innovoit innovaatioita ei pitäisi jarrutella. Pääsen pian tämän alkupuheenvuoron päätökseen, mutta meidän pitäisi tarkasti seurata alan kehitystä ja nopeasti toimia ja jos tarpeen säädellä kehitystä vahvasti, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Ja nyt herra Marttu Sellun puolesta IPPstä e ja edustaja Rosati. Kiitos, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi, että joudun korvaamaan tässä hermatuseloa, joka ei päässyt paikalle tänä aamuna. Joten haluaisin vain lukea hänen kannanottonsa. Ensin haluan kiittää tästä mietinnöstä tärkeästä asiasta. Uusi ilmiö kehittyy erittäin nopeasti ja mielestäni parlamentti tässä yrittää jollain tavalla ei vain ymmärtää ilmiötä, vaan tarkastella sääntelymahdollisuuksia. Virtuaalivaluutan kehityksessä. Se on tervetullutta. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää herra Weizsäckeriä hänen esityksestään. Ja tietenkin odotan mielenkiinnolla jatkotyötä, kuten Tiedätte, useita varjoesittelijäkokouksia on järjestetty, erittäin mielenkiintoisia tapahtumia, on käsitelty monia tärkeitä aspekteja asiassa. Tässä keskustelun alkuvaiheessa haluaisimme ottaa esille vain muutaman seikan. Ensin määritelmä. Kun viitataan älykkääseen sääntelyyn, tuetaan innovoita ja säilytetään turvallisuuskohta 10. Kysymys kuuluu, kun täällä puhutaan avainlainsäädännöstä, jota sovellettaisiin yhdessä toiminnan kanssa, jota suoritetaan. Sitten toinen kohta, miten kohdassa kahdeksan määritellään tämä mietintö siis kun se on määritelmässä, niin kuin sanoin, niin haluaisin tietää, mistä nämä määritelmät oikein tulevat, mikä on määritelmän alkuperä. Sitten kohta 12 mietinnössä. Mielestäni tätä voitaisiin nähdä vähän ongelmallisena, koska esittelijä pyytää, että tarkastellaan uudestaan EU-lainsäädäntöä koskien maksuja. ennen kuin pyydetään lisää lainsäädäntöä, olisi ehkä tärkeää tarkastella, mitä nyt on käytössä ja millä tavalla. Vähän tehdään siis äh, inventaaria tämänhetkistä lainsäädännöstä, täyttäisikö se tehtäviä ja minkä takia tällainen työryhmä sitten perustettaisiin, josta puhutaan kohdassa 13. Sitten kohta 14 äärimmäisen vaikea asia. Tässä tärkeää olisi korostaa, korostaa tarvetta tehdä vaikutusarviointitutkimus ottaen huomioon myös parempi lainsäädäntö. Tämä liittyy herra Timmermansin toimialaan. Tässä ihan ensimmäisiä asioita, jotka tulevat mieleen, kun tätä mietintöä lukee. Kiitoksia. Thank you. No, kiitoksia. Nyt ECR-ryhmästä herra Ashley Fox. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluaisin kiittää herra Weizsäckeriä siitä, että hän on toiminut esittelijänä tässä aloitteessa. Minä toivotan tervetulleeksi tämän tasapainoisen mietinnön. Se käsittelee pääkysymyksiä, jotka liittyvät virtuaalivaluuttoihin, esimerkiksi tämä hajautetun tilikirjan teknologia ja mahdollisuudet, jotka siihen liittyvät. Olen samaa mieltä hänen kanssaan, että virtuaalivaluutan avulla voidaan vähentää transaktiokustannuksia, monipuolistaa maksumenetelmiä ja kehittää talouden kehitystä meidän täytyy muistaa, että säätelijän on pysyttävä näiden uusien teknologioiden perässä ja taattava riittävät takeet. Uskon, että virtuaalivaluutat voivat olla hyödyksi, mutta meidän täytyy varmistaa, etteivät rikolliset ja terroristit käytä niitä omien tavoitteidensa edistämiseen. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tarvitsemme oikeasuhtaisen mm, lähestymistavan. Me emme halua säädellä tätä niin paljon, että se poistuu markkinoilta tai siirtyy rikollisille rikollisuuden puolelle. Mm, virtuaalivaluutat ovat vasta lapsen kengissä, enkä ole oikein varma, kannattaako Euroopan rahanpesudirektiiviä laajentaa niin, että se ottaa mukaan virtuaalivaluutan tässä vaiheessa. Meidän täytyisi valvoa virtuaalivaluuttoja ennen kuin siirrymme lainsäädäntökeinoihin. Olen myös varovainen lainsäädännöstä, jotka liittyvät maksuihin, koska virtuaalivaluutat eivät vielä täytä määritelmiä. Lisäksi maksupalveludirektiiviäkään ei mielestäni vielä kannattaisi laajentaa virtuaalivaluuttoihin. Uskon, että virtuaalivaluutoilla on olla hieno e-, etu kuluttajille ja meidän täytyisi olla varovaisia lainsääntäjiä. Me emme saisi säädellä kaikkea heti ensimmäisessä vaiheessa. Minä olisin tällaisella katsotaan ja nähdään linjalla ja rohkaisisin esittelijä toimimaan samoin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja Aldesta edustaja Peter Riesek. Kiitoksia puheenjohtaja. Virtuaalinen valuutta on vaikea asia monille ja lainsäätäjän edessä on valinnan mahdollisuus, joko pitäisi esittää tällaisia kattavia toimenpiteitä, joihin sitten otettaisiin mukaan virtuaalivaluutta vai odotellaanko ja annetaan tämän teknologian ja muiden teknologian edistyä estelemättä maailman maailmalla jakaudutaan suhtautumisessa tähän ilmiöön. Tällä viikolla me kuulemme, että Venäjä pohtii lakia joka tekisi rikolliseksi virtuaalivaluuttojen käytön, kuten bitcoinin käytön. EU-maat tähän mennessä, tähän mennessä ovat olleet eri kannoilla, mutta jotkut soveltavat vero, sääntelyä tai rahanpesuvastaisia toimia, mutta monet pitävät bitcoinia ei, valuut, ei tehdä valuuttana tai rahoitusvälineenä koska sitä ei säännellä. Selvää kuitenkin on, ja tämä tulee mietinnössäkin esille, että on sekä mahdollisuuksia että riskejä, jotka liittyvät asian kehitykseen ja virtuaalivaluutan käyttöön ja käyttömahdollisuuksiin. Tämä onkin asia, jossa sääntelyiden lainsäädäntöön Euroopassa pitäisi seurata tilannetta valpaasti rajat ylittävän luonne bitcoin-transaktioissa maksuissa esimerkiksi tarkoittaa sitä, että yhdenmukainen lähestymistapa kautta EUn olisi toivottavaa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että jos lainsäädäntöä ehdotetaan, niin pitäisi täysin ymmärtää sen seuraamukset. Me haluamme tarttua riskeihin, mutta emme halua tukahduttaa innovaatiota rahoitusteknologian alalla. Tässä yhteydessä olen tyytyväinen komission ehdotukseen ottaa mukaan virtuaalivaluutan vaihtofoorumit rahanpesudirektiiviin. Tässä valuuttoja voidaan käyttää hyväksi, kuitenkin myös kielteisissä asioissa, kuten rikollisessa toiminnassa, terrorismissa, ja vaikka myönnän, että tällä hetkellä on vain vähän todisteita tästä niin potentiaalia tällaiseen toimintaan kuitenkin on. Periaatteessa olen tyytyväinen tällaista työryhmästä, joka seuraisi, miten DLT-teknologia ja blockchain-teknologia kehittyvät, mutta me sitten mietimme, mikä olisi kaikkein tehokkain tapa toimia työryhmässä, jotta varmistetaan se, että EU voi avustaa tässä kehityksessä eikä niinkään rajoittaa DLT sovellusten kehitystä niin, että maksimoitaisiin kasvupotentiaali ja hyödyt, joita käytöstä syntyisi kuluttajille. Tämän työryhmän pitäisi pitää mielessä myös kysymykset, jotka liittyvät kuluttajasuojaan, tietosuojaan valvontavaiheessa. Vielä lopuksi uskon, että mietintö on varsin vahva pohja aloittaa työ ja odotan jatkokeskusteluita jo ja mahdollisuutta esittää tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you. Uh, Kiitos vihreistä. Ei kuesta Miguel Huegas. Ora, bom dia. Nós estamos a falar de uma realidade. Kiitoksia. Me puhumme nyt uudesta todellisuudesta ja monimutkaisesta todellisuudesta ja todellisuudesta, joka pitäisi vielä vakauttaa. Meillähän on ollut jo hyvin paljon virtuaalivaluutteja, jotka ovat syntyneet, mutta kuolleet sitten toiset vakauttavat asemaansa. Mutta puhumme tässä ilmiöstä, joka vielä taloudellisesti ei ole merkittävä. Jos katsomme lukuja, jos luemme asiantuntijoiden arvioita, näemme, että nämä virtuaalivaluutat kattavat vain mikroskooppisen pienen osan taloutta, mutta meillä on jo tällaisia järjestelmiä, siksi voimme jo kuvitella, millaisia ongelmia tulevaisuudessa saattaa syntyä. Ajattelen tässä esimerkiksi tämän järjestelmän monimutkaisuutta ja tämän valuuttojen riskejä Tämä monimutkaisuuden takia eh, tulee olemaan ihmisryhmiä, jotka pystyvät valvomaan tätä koko järjestelmää. Tämä on nostettava esiin. Sitten tiedetään myös, että eh, näiden ilmiöiden legitiimiys on heikkoa, koska niiden avulla voidaan harjoittaa laitonta toimintaa Äh, joita internetsivuja on suljettu. Esimerkiksi Silky Road on hyvin tunnettu ja todella epäilemme, pystyvätkö virtuaalivaluutat toimimaan ja toteuttamaan niitä perustehtäviä, joita valuutalla on vaihtovälineenä ja äh, varantona äh, valuutan saati on vaikea ja myös validointiaika on este, koska jos tätä valuuttaa laajennetaan suuren julkisuuden käyttöön, niin silloin tulee tällaisia mikromaksuja. Katsomme myös bitcoinin volatiliteettia, samoin kuin toisten valuuttojen, ja myöskin valuuttakurssia bitcoinin ja muiden valuuttojen kanssa. Mitään todellista suhdetta siinä ei ole. Jos näemme valuutan tällaisena vaihtovälineenä tai säästövälineenä, niin silloin bitcoin tai virtuaalivaluutta ei pysty tätä tehtävää täyttämään. Kun on kyse siitä, miten tätä ilmiötä pitäisi säädellä, niin on aivan selvää, että tämä on aina monimutkaisempaa. Katsotaan nyt tätä. Tämä valuutto on varsin liberaali, melkeinpä jo anarkistinen. Ja Tässä e, ei tarvita valtiota, joka pitäisi toimia ja antaa luottamusta tälle valuutalle. Jos tässä otetaan käyttöön sääntelyä ja nostetaan esiin kuluttajansuojakysymyksiä, niin ajatus siinä taustalla voi olla hyvä, mutta se saattaa olla askel taaksepäin, koska saattaa olla väärä viesti ehkä sillä tavoin takaisimme joitakin oikeuksia joita ei pystytä järjestelmästi toteuttamaan järjestelmässä. Kun olen tämän sanonut, niin on varmaan aika selvää, että kun on kyse verotuksesta tai laittomasta toiminnasta, jos näin todellakin on, että tämä ilmiö vahvistuu, niin silloin täytyisi ryhtyä harjoittamaan jonkinlaista valvontaa, jotta voisi puuttua näihin mainittuihin huolenaiheisiin. Ja me seuraamme tietenkin tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla. Me tulemme seuraamaan tätä ilmiötä ja tekemään parhaamme, jotta tämä teksti vastaa tarpeita. Ja vihreistä Scott Cage. I'd like to start. Kiitoksia. Olen kovasti arvostanut asiantuntija. Olen kovasti arvostanut arvost, asiantuntija kokouksia. me olemme oppineet paljon tästä DLT-teknologista. Muistetaan hiukan yliopistoaikoja, niin jolloin oli hieno kokkia, kokea näitä seminaarityyppisiä <clears throat> tilanteita. Vihreät ovat tyytyväisiä tästä selkeydestä, jolla teknologia on esitelty ja asetetty virtuaalivaluutan mahdollisuudet saada aikaan hyviä ja huonoja tuloksia, mutta kuitenkin olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin kantaa enemmän suuntaa tässä, missä prioriteetit oikein ovat, eikä rajoittautua vain kuvaamaan, mitä on jo olemassa ja mitä potentiaalia tähän liittyy, ja vaaditaan tällaista työ, erityistä työryhmää, koska me edustamme täällä Euroopan kansalaisia, ja tässä on kyllä tällaista rahapuolista kehityksestä, siksi olisi hyvä antaa vahvempi rooli komissio, komissiolle sen, sen lainsäädännön, lainsäädännön suhteen, jota haluaisimme. Mitä tulee se teknologian, pidämme kovasti tästä mahdollisuudesta lisätä ö, rahoitus, rahoituksellista osallistamista ja tässä nämä sähköiset lompakkopalvelut ovat hyviä. Se voi vaikuttaa sosiaalisesti varsin hyvällä tavalla ihmisiin jotka ovat ulkopuolella perinteisten pankkipalveluiden. Esimerkiksi olemme tyytyväisiä erosta, joka tässä tehdään yksityisyyden ja nimettömyyden välillä. Tässä on paljonkin etua, jos käytettäisiin julkisesti DLT-teknologiaa julkisesti, mitä tulee yksityisten henkilö, yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välisiin transaktioihin. Kuitenkin, koska me uskomme, että rahoitussektori on jo nyt varsin laajat, emme juurikaan tunne huolta, mitä syntyy näistä näistä transaktio, mitä näistä maksuista, joista puhutaan kohdassa viisi, nämä maksut ovat yleensä liian alhaisia. Nyt sitten haluaisin viitata, kiittää kollegaani Ashley Foxia, olemme nyt kerrankin samaa mieltä. Asetuksen ei pitäisi tukahduttaa innovaatiota kysymyksessä ja teknologiasta voi olla hyötyä suurelle yleisölle, joten tässä ei pitäisi liian rankaa kädellä säädellä. Niin kuin aikaisemmin sanoin, vihreillä on tärkeää paikalliset valuutat, jotka voivat hyvinkin olla virtuaalisia, mutta edustavat tällaista vaihtovälinettä, jota ei juurikaan voida vaihtaa, että käytetään tietyissä transaktioissa, emmekä todellakaan halua sen lainsäädäntöön tukahduttavan näitäkään hankkeita aloitteita ja aloitteita. Odotan näitä keskusteluja mielenkiinnolla jatkossa ja kiitän esittelijää mielenkiintoista, mielenkiintoisesta hyvästä yhteistyöstä tähän asti. Kiitoksia Barbara Kappele NFstä. Kiitoksia esittelijälle. Minäkin haluaisin kiittää hänen ammattimaisesta valmistelutyöstään ja niistä monista kokouksista, joita meillä oli asiantuntijoiden kanssa. Nämä äh, keskustelut äh, ovasti äh, lisäsivät tietoamme. Tämä oli hyvä alustus tähän teknologiaan. Äh, meillä on yli 600 äh, virtuaalivaluuttajärjestelmää. Bitcoin on kuitenkin suurin, sen markkinaosuus on 90 prosenttia, 5 miljardia euroa. Ja yleisesti ottaen tämä näkyy myös tästä äh, mietinnöstä. Tämä DLT-teknologia on erittäin tärkeä teknologia, ei vain virtuaalivaluutan kehittämiseen, vaan sillä on laajoja soveltamisaloja. Fintech mainittiin jo hyvin tärkeä ala. Myöskin tämä koko selvitys yritys- ja toimitusala ja rahoitusalan ulkopuolella identiteetti ja omaisuuden tunnistaminen, immateriaalioikeudet, lipunmyynti esimerkiksi. DLT teknologiasta. ESMAkin teki analyysin tämän vuoden tammikuussa ja tulos oli se, että DLT-teknologian vaikutukset rahoitusalaan ovat äh, valtavat. Nyt on jo 12 rahastoa, jotka äh, toimivat tämän teknologian pohjalta virtuaalivaluuttojen mm, parissa. Kaksi niistä Euroopassa on kauppafoorumeita, jotka toimivat äh, tämän avulla. Ja tämä tulee olemaan pelin muuttaja, koska ne, se vaikuttaa huomattavasti erityisesti arvopaperimarkkinoihin ja että rahoitus palvelut tulevat muuttumaan virtuaalivalittujen ulkopuolellakin johtuen tästä DLT-teknologiasta. Tämä johtaa minut tähän toiseen asiaan, josta äh, esittelijä puhui, nimittäin äh, virtuaalivaluutan ja tämän teknologian riskeistä ja mahdollisuudesta. Hän sanoi, että talouden kehitys ja hyvinvoinnin äh, lisääntyminen ovat erittäin tärkeitä, sitä voin vain korostaa, ja että virtuaalivaluutta vähentää huomattavasti transaktiokustannuksia 1 prosenttia prosentti maan sisällä ja maksimissaan jopa 7 prosenttia rajat ylittävästi ja ö, tämä pystyy maailmanlaajuisesti vähentämään transaktiokustannuksia jopa 20 prosentilla. Tämä on huomattavaa. Lisäksi tämä saattaa johtaa tällaisia nettimikromaksujärjestelmiin, saada aikaan uudistuksia selvityksissä ja toimituksissa ja rahoituspalveluissa. Emme kuitenkaan saa unohtaa kielteisiä puolia, esimerkiksi rahanpesu, terrorismin ja rikollisuuden rahoittaminen tämän anonyymin rahansiirtomahdollisuuden kautta ja se, että meiltä puuttuu joustavat ja luotettavat sääntelypuitteet näille uusille teknologioille. Ja sitten tästä luonnoksesta puuttuu kyberrikollisuuden vaara, sehän lisääntyy, mitä enemmän valuutat ovat virtuaalisia ja digitaalisia, sitä suurempi äh, uhka kyberrikollisuus on. Se maksaa nyt jo 400 miljardia euroa vuosittain ja tämä äh, vaara, potentiaali ei saisi jäädä aliarvioiduksi. Ja sitten viimeinen asia, äh, älykäs tai parempi lainsäädäntö. Esittelijä sanoi aivan oikein, että säätelijät Äh, kohtaavat rajansa näiden uusien teknologien myötä, koska tämä teknologia kehittyy hyvin nopeasti ja koska on hyvin vähän äh, kaupallisia ja sääntelytietoja. Siksi täytyy olla varovainen uuden sääntelyn suhteen. Emme saisi ottaa kautta käyttöön uutta sääntelyä, jos emme tiedä vielä, miten tämä teknologia kehittyy. Voimme säädellä ainoastaan teknologian pohjalta ja toiseksi se, että luodaan tällainen horisontaalinen työryhmä komissiossa, sen suhteen olen vähän skeptinen. Minä toivoisin, että tällainen työryhmä luotaisiin markkinoille, yrityksiä, yliopistoja olisi mukana, sellaisia aloja, jotka ovat mukana tässä teknologisessa kehityksessä. Niillä pitäisi olla työryhmä ja tämän työryhmän pitäisi sitten kuulla kaikkia muita toimijoita markkinoilla. Me tulemme tekemään tämän suuntaisia tarkistuksia. Kiitoksia. Nyt äh, muut puhujat. Täällä on Nina Gillin puhe, puhe, puhe. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Monet kollegat ovat korostaneet, että Täytyy löytää oikea tasapaino liikasäätelyn ja sen että ettemme kuitenkaan pääse tukahduttamaan innovaatiota. Mietinnössä kuitenkin esittelijä korostaa juuri tätä. Hän pyytää oikeasuhtaista sääntely näkökulmaa eikä tu, saisi tukahduttaa innovointia. Se on hyvä asia. Tässä täytyykin siis tunnustaa, miten rahoitus palvelut muuttuvat. Jos ajatellaan tätä 12 miljardia, jotka on juuri luotu fin, äh, innovatiivisen rahoitusmarkkinateknologian kautta, siis tilanne on muuttunut, joten jos halutaan varmistaa, että sääntely ei ensinnäkään tukahduta innovointia, mutta toiseksi emme myöskään – halua ajaa tätä ilmiötä pois EU-sta. Siksi on tärkeää, että ajatus tästä erityistyöryhmästä, jossa on mukana asiantuntijoita sidosryhmiä, niin se kyllä tulee esille enemmän tai myöhemmin, koska niin paljon innovaatiota viimeisen seitsemän vuoden aikana on tapahtunut ja kaikki on muuttunut niin nopeasti ja dramaattisesti, että meidän pitäisi kehottaa, että näin tehdään ihan välittömästi. Thank you. Uh, we have the commission. So... Kiitoksia. Meillä on komission edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti komission tarkoitus ja missään tapauksessa ole virtuaalivaluutan alalla liikaa säätää lakia, mutta me haluamme käsitellä muutamia riskejä, jotka liittyvät virtuaalivaluutan anonyymiyteen. Meillä on siis toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen osalta. Se hyväksyttiin tämän vuoden alussa ja meillä on tarkoitus esittää antirahan pesun, rahanpesun vastaisia tarkkoja aloitteita. Tässä yhteydessä käsittelemme myöskin virtuaalivalittaa ja me ehdotamme virtuaalivaluutan vaihtofoorumia tässä yhteydessä. virtuaalivaluutan tarjoajat olisivat siis vastaavia tässä ehdotuksessa kuin nykyiset pankkitilit. Komissio pyrkii tekemään lainsäädäntöaloitteita virtuaalivaluutan alalla ja, ehdotamme, eh, ja muistamme, että vuonna 2014 Euroopan pankkiviranomainen eh, antoi varoituksen suuresta volatiliteetista, joka liittyy mahdollisuuteen, että virtuaalivaluutalla keinoteltaisiin. Tämä liittyy siis kuluttajasuojeluun. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että kaikkein tärkein virtuaalivaluutta Bitcoin on melkoisin pieni markkina vielä. Sen toiminta ulottuu melkoisen pienille markkinoille Euroopan unionin lahjakorttimarkkinan kaltaisille. Ei tässä halua olla mitenkään halveksivaa. Virtuaalivaluuttoja on useita, mutta Euroopan keskuspankki pitää tätä vielä hyvin pienenä markkinana. Ja siksi tällä hetkellä päätös on se, että emme liikaa lainsäädäntötyötä tee, hyvin kohdistetusti vain teemme aloitteita. On myöskin hyvin mielenkiintoisia näköaloja, jotka liittyvät äh, tähän DLT-hajotetun tilikirjan teknologiaan, samoin kuin sen uutta. Se liittyy virtuaalivaluuttaan, mutta virtuaalivaluuttaahan on ollut jo kolmisen vuotta olemassa. DLT-teknologia taas on aivan viime aikoina ilmaantunut se voisi olla maksu järjestelmä väline tulevaisuudessa. Sitä voitaisiin käyttää laajemmin kuin nykyisin. Ja äm, Euroopan keskuspankki on aloittanut tutkimukset äm, äh, ähm, sen suhteen. Tämä on hyvin oikea-aikaista työtä ja komissio on sitä mieltä, että tällaisen task force-ryhmän muodostaminen ehkäpä veisi jonkin verran aikaa. Visma ja Connect-pääosasto tällä hetkellä pohtivat mahdollisuutta luoda digitaalisiin innovaatioihin liittyvä työryhmä, erityisesti ähm, vähittäismyynti, äh, kauppa, vihreän kirjamme tiimoilta. Tämä saattaisi olla aihe, joka ansaitsisi myöskin erityishuomiota tuossa digitaalisen markkinan työryhmässä, että voisimme tarkastella näitä kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ja nyt esittelijä Jakob von Weizsäcker. First of all, um, I, I think... Uh... Niin, ensinnäkin olen sitä mieltä, että keskustelut tänä aamuna ovat osoittaneet, että me jatkamme uh, tässä uh, kollegaryhmässä uh, keskustelua. Meillä on erittäin hyviä keskusteluja. Kovasti odotan tarkistuksia ja minulla on kyllä jonkinlaista optimismia sen suhteen, että pystymme saamaan aikaan hyviä kompromisseja. Kaksi sisällöllistä, nopeaa kommenttia. Ensimmäinen kysymys, jonka Darius Roso nosti esiin. Me olemme täysin avoimia siitä suhteen, mistä tuo määritelmä tulee. Se tulee IMFn raportista, joten emme me väitä, että se olisi jotenkin meidän omaisuuttamme. Ja toiseksi tämä kysymys, mikä EU-säädös saattaisi nyt jo koskea DLT-teknologiaa. Haluaisin vain viittata tähän ESMAN eh, kertomukseen. Siinä sanotaan, että selvityksen toimituksen eh, omaisuuden talletuksen eh, alalla olemassa oleva lainsäädäntö soveltuu. Ja sitten tässä loppupuheenvuorossani haluaisin keskittyä tähän mm, tasapainotteluun. Tämä on kaksinkertaista tasapainottelua sen suhteen, mitä säädellä, kun katsellaan riskejä ja mahdollisuuksia. Mutta vielä mielenkiintoisempaa, ja tämä monet kollegat ovat nostaneet esiin, on tämä kysymys, milloin pitäisi säädellä. Ja tässä tärkeä asia on, ja siksipä mietintöluonnoksessa ehdotin tätä työryhmää, on se, että mitä enemmän me hallituksena säätelijänä tiedämme, näistä kehityksistä. Mitä läheisimmin olemme yhteydessä, sen pidempään voimme odottaa. Eli tarkoituksena ei ole rakentaa mitään byrokraattista hirviötä, ja tiedän, että jotkut kollegat ovat tästä eh, huolissaan, mutta ajatuksena on investoida meidän kykyymme eh, hyvässä uskossa odottaa vähän pidempään ennen kuin säätelemme, koska tästä on hyötyä. Äh, monet mahdollisuuksista toteutuvat, jos odotamme vähän pidempään, mutta tietenkään emme saisi olla uhkarohkeita ja minulle tämä tarkoittaa sitä, että ollaan äh, tietoisia siitä, mitä tapahtuu, ja jos on tarve, niin voimme puuttua asioihin tiukastikin. Ja tämä on juuri tämän työryhmän ajatus. Ajatuksena ei ole käyttää paljon veronmaksajien rahoja, vaan ostetaan jotain niillä rahoilla. Ja se, mitä ostetaan, on se, että pystyy tekemään paremmin päätöksen siitä, milloin ryhtyä säätelemään. Ja tämä tehokkuushyöty, joka saadaan siitä, että säädellään oikea-aikaisesti, perustelisi kyllä kulut, jotka tällaista työryhmästä syntyisivät. Tämän argumentin halusin vähän selvemmin nostaa esiin. Ja kovasti todellakin odotan teidän tarkistuksianne. Thank you very... Kiitoksia oikein paljon. Aikataulu on seuraavainen tarkistusten jätön määräaika 22. maaliskuuta kello 12 tarkistusten tarkastelu 19. huhtikuuta, Ekonissa 25-26. huhtikuuta äänestys ja täysistunto tämä menee toiseen toukokuun täysistuntoon. Kiitoksia. Menemme sitten esityslistan kohtaan neljä. Pakollinen automaattinen tietojen vaihto verotuksen alalla. Ja tämä on yksi näistä kahdesta komission verotuspakke, veronkierron torjuntapaketin eh, lainsäädäntöehdotuksesta. Ja ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, halusin sanoa, että meistä on ikävää, että neuvosto pääsi jo poliittiseen yhteisymmärrykseen ennen kuin parlamentin mietintö hyväksyttiin. Tämä ei muuta aikataulua, koska joka tapauksessa parlamentin eh, mietintö tarvitaan, joten me pidämme tätä ihan turhana ehm, parlamentin roolin vähättelynä tällaisessa menettelyssä, jossa eh, kuulemisella on ihan tärkeä toimielimellinen rooli. Nyt annan esittelijälle Darius Rosatille puheenvuoron arvoisa puhemies Kiitoksia Kuten te sanoitte, direktiivi muuttaa direktiiviä 2011 16 hallinnollista yhteistyöstä veroviranomaisten välillä jäsenvaltioissa. Ja se on osa tak- veron ki- kiertopaketti, jonka komissio aiemmin tänä vuonna laati. Ihan niin kuin oikein sanoitte, on valitettavaa, erittäin valitettavaa, että neuvosto on nyt tehnyt poliittisen päätöksen asiasta ilman, että parlamentilla oli tilaisuutta antaa omaa kantaansa tai lausuntoaan asiaan. Tämä direktiivi on päätetty neuvoston päätöksellä ja tietysti parlamentilla tässä onkin vain sitä pitäisi kuulla, mutta olisi kuitenkin ollut sopiva neuvostolta odottaa parlamentin kantaa. Haluaisin kertoa jäsenet, että olen, olen lähettänyt kirjeen viitä tähän kysymykseen. Ja siis kirjeen lähetin Eera Dijsselblumille, joka on siis euroryhmän puheenjohtaja. Ei vain Euro- ryhmän puheenjohtaja, vaan myös neuvoston puheenjohtaja tässä asiassa. Ja ilmaisimme syvän huolemme neuvoston päätöksestä. Sitten itse sisällöstä. Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä veroviranomaisten välillä ja lisätä myös avoimuutta verotukseen liittyvissä kysymyksissä niin, että täytäntöön pannaan suosituksia, joita OECD BEPS-raportista on saatu. Kyseessä on asiakirja, jonka G20-ryhmä tilasi ja raportissa sen kohdassa 13 esitetään tiu- sarja standardeja, joilla voidaan parantaa veroviranomaisten välistä yhteistyötä ja tarkoituksena on vähentää tilaa aggressiiviselle verosuunnittelulle ja verojen välttelylle ja veronkierrolle yksittäisissä jäsenvaltioissa ja maiden välisesti myös lähtökohtana ehdotuksessa on sen asian tunnustaminen, että kansalliset veroviranomaiset tarvitsevat relevanttia tietoa monikansallisten yritysryhmittymien rahoituskysymyksistä ja ilman tätä tietoa saadaan, niin silloin on vaikea vähentää haitallisen aggressiivisen verosuunnittelun osuutta. Sen takia direktiivin luonnos vaatii, että monikansalliset yritysryhmittyvät ryhmittymät vuosittain ja jokaiselle veronkäyttöalueelle antavat tiedot, tietoa siitä, tai tietoa joistakin tärkeimmistä taloudellisista kysymyksistä mukaan lukien myynti, tulot, voitot ennen veroa, kertyneet verot, maksut verot, kirjanpitoarvo omassa pääomassa, kertyneet tulot ja, ja kiinteät omaisuuserät tai hyödykkeet, aina er- omaisuuserät. Tämä tiedonanto on välttämättä pakollista ja automaattista jäsenvaltioiden välillä. Se on automaattista sikäli, että jäsenvaltioiden pitää antaa tätä tietoa tietyssä aikakehyksessä ja niiden pitää käyttää tällaista vakiomuotoista lomaketta. Velvollisuus oikeastaan rajoittuu kaikkein tärkeimpiin yrityksiin, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on korkea kynnys kyllä, mutta silti komission tekemien arvioiden mukaisesti kyseisen ky- kynnyksen kautta noin 90 prosenttia kaikista rajat ylittävistä rahaviroista tulisi katetuksi, mitä tulee monikansallisiin yrityksiin. Joten todellakin leijonan osa potentiaalisesta haitallisesta veroa to- käytännöistä tulisi luupin alle. Lisäksi direktiivi varmistaa sen, että yritysten hallinnon taakka minimoidaan. Ensinnäkin sen takia, että ehdotus tukeutuu beps raportin suosituksiin, siis OECDn suosituksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että samoja standardeja sovellettaisiin ei vain EU-jäsenvaltioissa, vaan myös muissa OECD-järjestöön e kuuluvissa valtioissa. Tämä tietysti vähentää hallinnollista taakkaa, koska niin kuin sanoin, se harmonisoi vaatimuksia, mitä tulee tiedonantoon, ja tiedon tarpeeseen ja tähän muotoon, jota käytetään tiedonvaihdossa, Joten komissio pyrkii vähentämään mahdollisuuksien rajoissa mahdollista taakkaa ja vielä lisäksi toissijaisuusperiaate halutaan toteuttaa, koska tämä on selkeästikin kysymys, jota ei voida ratkaista yhden ainoan jäsenvaltion tasolla. tasolla. Tässä tarvitaan laajaa yhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä maiden välillä. Tehokkuus vähentää haitallista verotoimintaa ilman tällaista laajaa yhteistyötä ei olisi mahdollista. Me yleisesti ottaen, ja minä esittelijänä yleisesti ottaen tuen tätä komission ehdotusta ja haluaisin myös ehdottaa kaksi pientä muutosta tähän luonnokseen. Ensimmäinen oli se, että otetaan Euroopan komission mukaan prosessiin ja se olisi osa tätä automaattista tiedonvaihtoa, mitä tulee maakohtaiseen automaattiseen tiedonvaihtoon. Tällä hetkellä nyt on sellainen tilanne, missä monikansalliset yritykset, jotka toimivat tietyssä jäsenvaltiossa, niillä on velvollisuutena antaa maakohtaista, raportoida maakohtaisesti toiminnasta, jota niiden tytäryhtiöt tekevät tai mitä tai muut niihin liittyvät yritykset tekevät. Tämä koskisi kaikkia jäsenvaltioita. Tämän lisäksi haluaisimme ottaa mukaan komission prosessiin ja laajentaa tämän tiedonantovelvoitteen koskemaan myös komissiota. Minkä takia näin? Sen takia, että komissio on se elin, joka tulee olemaan vastuussa valvonnasta ja täydännön, direktiivin täytäntöönpanon varmistamisesta. Me haluaisimme saada kaiken mahdollisen tiedon komissiolle, että se voi todellakin tarkistaa, missä maiden automaattinen tiedonvaihto toteutuu. Sitten toinen ehdotus jonka esitämme mietinnössämme, on, että haluaisimme, että komissio sitten myös raportoisi parlamentille ja neuvostolle vuoden jälkeen, kun on täytäntöönpantu direktiiviä, kertoen tuloksista ja missä määrin hyväksytty toimenpide on toiminut tehokkaasti. Pyytäisimme siis komissiota laatimaan kertomuksen maakohtaisesta raportoinnista ja sen tuloksellisuudesta ja missä määrin se on täyttänyt odotuksemme Onko vähennetty siis haitallista verosuunnittelua ja muuta verotoimintaa? Siinä johdantoni puheenjohtaja. Thank you to the rapport. Kiitoksia esittelijälle SND-ryhmästä. En näe herra Morellia täällä. Herra Morell. Ei. Haluatko sinä puhua, Elisa? Ole hyvä. Very briefly, I... Kyllä aivan lyhyesti. Minä haluaisin vain toivottaa esittelijän kannan tervetulleeksi kiittää sitä. Haluaisin todeta, että jaan huolenne ja ajatuksenne tästä ennakoivasta toimesta neuvoston kantaan liittyen parlamentin suhteen, kun parlamentti on ollut aina ajamassa vastuullisuutta ja avoimuutta ja uudenlaista poliittista puitteistoa suoran verotuksen toimissa, jotka suoraan liittyvät tähän kysymykseen. Uskon, että on hyvin tärkeää, että tämä aloite liittyy kaikkeen muuhun, mitä teemme verotuksen alalla, ei vain TAX-valiokunnassa, vaan myöskin eri lainsäädännössä työssä ja teksteissä, joita me käsittelemme Ekonissa. Ja että me seuraamme TAX-valiokunnan työtä ja löydöksiä ja jatkamme TAX-valiokunnan työn pohjalta. Haluaisin tässä vain viitata sen puolesta, että meillä olisi johdonmukainen lähestymistapa täällä valiokunnassa koko menettelyyn liittyen koko parlamentissa. Ja täsmällisemmin tähän erityiskysymykseen liittyen haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi erään ehdotuksen, jonka esittelijä teki nimittäin sen, että komissio pitäisi sitouttaa paljon läheisemmin tähän prosessiin. Sen lisäksi olen sitä mieltä, että olisi tärkeää seurata maakohtaista raportointia monikansallisten yritysten osalta. Kyllä meillä on juuri ollut mahdollisuus kuulla kaikkein ähm, tärkeimpiä toimijoita äh, näillä markkinoilla takse-valiokunnassa ja on erittäin tärkeää, että vastuullisuus ja raportointi on myöskin jotakin, mikä julkaistaan ainakin kaikkein tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät tiedot julkaistaisiin niin, että avoimuus ymmärrettäisiin, että monikansalliset yritykset, kansalaiset ja veroviranomaiset avoimuutta noudattaisivat. Tämä prosessi on vasta käynnistymässä, se on hyvin tervetullut, mutta sitä täytyy seurata. Meidän täytyy tehdä vielä paljon kehitystyötä sitä, minkä tämä parlamentti on jo hyväksynyt. Ja meidän täytyy myöskin luoda uudenlainen poliittinen agenda, uudenlainen ajattelutapa ja menettely suoran verotuksen alalla. Meidän täytyy myöskin yhdistää lähempi integraatio ja se, että samaan aikaan kunnioitamme suoran alalla – yksimielisen päätöksen periaatetta. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Parlamentin roolia pitäisi kunnioittaa, parlamenttia pitäisi vahvistaa, mutta toisaalta parlamenttina me olemme olleet hyvin selväsanaisia siitä, minkälainen viesti meidän pitää lähettää. Meidän täytyy olla johdonmukaisia ja lainsäädännöllistä tekstiä tulee käyttää tässä luonnollisesti komission aloite ja neuvoston päätös liittyvät tähän ja tämän vuoksi myöskin juuri tehty ehdotus on erittäin hyvä. Kiitoksia. Kiitos Pirkko Ruohonen Lerner e Kiitos herra puheenjohtaja. Haluan kiittää raportööriä hyvästä työstä ja erityisesti siitä, että herra Rosaattin tekemät tarkistukset säilyttävät hyvin sen tasapainon, jota komissio alkuperäisessä ehdotuksessaan maakohtaisesta raportoinnista pyrki edistämään. Mielestäni raportöörin ehdotus komission sisällyttämisestä yhdeksi tietojenvaihdon osapuoleksi on kannatettava. Se ei lisää komissiolle sellaisia tehtäviä, jotka ensisijaisesti kuuluvat jäsenvaltioille itselleen. Edustamani ECR-ryhmä on kuitenkin tästä toista mieltä ryhmäni mukaan komission vuosittainen raportointi olisi ollut riittävä toimenpide. EUn tulee seurata OECDssä tehtävää työtä tällä saralla, erityisesti sitä aikataulua, jossa OECDn jäsenmaat implementoivat veropohjan rapautumista ja voittojen siirtoa vastaan laadittua toimintasuunnitelmaa. Tämä koskee myös maakohtaista raportointia henkilökohtaisesti kannatan verotietojen julkista maakohtaista raportointia. avoin tehokas ja oikeudenmukainen verojärjestelmä on perusta kansainvälisen verovälttelyn ja veropohjien murentumisen ehkäisemiseksi. lopuksi haluan nostaa esiin päätöksentekoprosessia koskevan seikan vaikka parlamentilla on rajattu toimivalta veroasioissa on valitettavaa että neuvostossa ei kuunnella tarpeeksi konsultoivaa osapuolta. tähän pitäisi löytää ratkaisu. kiitos. Thank you the group, Cora van Kiitoksia sitten alliryhmästä Korvan naivan Kiitoksia. Esi- puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää esittelijää Erra Rosatia. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Hän on tehnyt sen myös hyvin nopeasti. Ja meillä oli tulos pöydällä. Tämä on toinen syy, miksi täysin tuen äh, vaikka olenkin hollantilainen, niin tuen tätä kirjettä, joka lähetettiin herra Dijsselbloemille. Tietenkin olemme aina innoissamme, kun neuvosto menee eteenpäin nopeasti, mutta heidän olisi pitänyt noudattaa parlamentin menettelytapoja. Siksipä tuin tätä kirjettä ja herra Rosati teki työnsä erittäin nopeasti, joten ei ollut mitään syytä olla odottamatta häntä. Meidän ryhmämme täysin tukee OECDn BEPS-mietintöä ja kaikkia suosituksia, joita siinä on. Kaksi tärkeintä sanaa tälle direktiiveli ovat, kuten herra Rosatti sanoi, tässä on kyse pakollisesta ja automaattisesta vaihdosta. Tuemme tätä ja toivomme, että se toteutetaan mahdollisimman pian olen myös sitä mieltä, että on hyvä ajatus, että komissio raportoi eh, ei pelkästään tehokkuudesta, kuten herra Rosati sanoi, siitä miten tämä toimii. Olemme samaa mieltä siitä, että hallinnollinen taakka on saatava mahdollisimman pieneksi. Meidän on katsottava, miten tämä tapahtuu käytännössä, mutta olen myös kiinnostunut eh, seurauksista, kuinka tehokasta tämä on eh, koska nyt kun tästä tietojenvaihdosta tulee automaattista ja pakollista, niin meitä kiinnostaa kovasti millaisia tuloksia tästä syntyy, koska olemme nähneet paljon syyttelyä jäsenvaltioiden kesken mm, siitä, että meillä on nämä tiedot, mutta te ette niitä pyytäneet ja niin poispäin. Joten olisi mielenkiintoista tietää, siitä, mikä tämän automaattisen vaihdon tulos tulee olemaan. Mutta täysi tuki herra Rosatin mietinnölle. Kiitoksia. Thank you. Kiitos Miguel Viegas. Ora, estamos a falar troca. Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme tässä automaattisesta tiedon vaihdosta. Eihän tämä ole mitään uutta. 2003 talletus ja talletuskorkodirektiivit puuttuvat tästä, eikä tämä ole mikään uusi asia. Sinänsä OECD on vuodesta 1988 jo käsitellyt asiaa ja julkaissut siihen liittyviä ohjeita. Tämä ei ole siis mikään uusi asia. Tässä tärkeää kuitenkin on se, miksi se, mitä meillä jo on olemassa, ei ole koskaan toimeenpantu. Mielestäni tämä on kaikkein tärkein kysymys. Ecofinin asiakirjat on annettu meille suljetuin ovin tiedoksi ja 26 jäsenmaata on niissä todennut, että eivät mitään tiedonvaihtoa harjoita. Tältä kannalta lainsäädännöllinen uusi paketti on hyvin hyödyllinen ja menee oikeaan suuntaan, mutta mielestäni meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle. Eräät muutkin kollegat äh, tämän jo totesivat, että tietoja pitäisi julkaista esimerkiksi. Yleinen mielipide on nimittäin asia, joka periaatteessa veronkiertoa ja veropetoksia vähentää ja aiheuttaa painetta niiden vastustamiselle. Maakohtainen raportointi on myöskin mielestämme tarpeen monikansallisten yritysten osalta, sillä tällä hetkellä monet monikansalliset yritykset yksinkertaisesti ovat tämän toiminnan ulkopuolella. Me haluaisimme varmistaa sen, että sovellusalaa laajennetaan kattamaan vielä useampia yrityksiä. Ja tämän lisäksi lopultakin me olemme sitä mieltä, että tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta meidän pitää yhä painostusta harjoittaa niin, että toimeenpano itse asiassa tapahtuu, eikä toimeenpano jää tekemättä kuten monta kertaa menneisyydessä. Ja vihreistä Scott Keito. Kiitoksia puheenjohtaja ja minäkin olisin onnitella herra Rosatia hänen työstään tässä ja yhteistyöstä, jota meillä on ollut tähän asti. Olen samaa mieltä Koran kanssa eh, siitä, että olemme kaikki samaa mieltä tästä ja olemme tyytymättömiä siihen, miten neuvosto on päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen tästä asiasta. Meidän pitäisi tämä julkisesti sanoa eh, laajemmin, joten on tärkeää, että meillä on yhteistyötä ja meidän kantamme kunnioitetaan, joten olen kiitollinen siitä, että esittelen tämän lausunnon saanut kasaan. Meillä on kolme huolta tämän mietinnön kanssa tällaisena. Ensinnäkin direktiivin soveltamisava ja suurten yritysten määritelmästen sanktiot ja sitten luottamuksellisuus. Soveltamisalasta ehkä saan vähän tukea SND-ryhmästä tästä, mutta me olemme huolissamme siitä, että noudattaisimme ainakin kirjanpito direktiivin määritelmää suuryrityksistä tässä olemme huolissamme siitä, että tämä soveltamisen on riittävän kapea ja meidän pitäisi ehkä tätä vähän laajentaa. Meidän täytyy olla hyvin tarkka sen suhteen, mitä pieni ja keskisuuri yritys on tässä, kun pyydetään verotietoja. Olemme huolestuneita pienistä yrityksissä yhteisöissämme, jotka kärsivät epäreilusta verokilpailusta. Jos mahdollistamme sen, että hyvin suuret yritykset jäävät tämän ulkopuolelle, niin silloin emme saavuta tätä tavoitetta. Sanktioista olemme huolissamme, että komissiolle riittäviä täytäntöönpanotoimia, eli että se ei voi tehdä mitään, jos valtiot eivät anna näitä tietoja jäsenvaltioille tai jäsenvaltiot eivät vaihda näitä tietoja keskenään. Me olemme harkitsemassa ja ehkä ehdotamme, että otettaisiin käyttöön jonkinlainen lähdevero rahoituslaitoksille kolmansissa maissa, jotka eivät ähm, vastaan näitä äh, vaihto, tiedonvaihtosääntöjä noita näitä tiedonvaihtosääntöjä. Mm, ja meillä pitäisi olla tällainen lähdevero transaktioille, jotka lähtevät EU-sta, jos ei ole mitään takeita siitä, että näitä rahoja verotetaan kohdemaassa. Sen luottamuksellisuudesta emme halua, että yritykset tai jäsenvaltiot käyttävät tätä tekosyynä pysäyttää edistys veron kierron torjunnassa tai avoimuudessa. On aivan selvää, että maakohtainen raportointi ei sisällä mitään kaupallisia salaisuuksia, joten yritykset eivät voi käyttää tätä tekosyynä olla ilmoittamatta. Me haluamme vahvistaa tätä määräystä komission ehdotuksessa. Teemme myös tarkistuksia toisiaisesta raportoinnista ja pilottihankkeista ja tietojen vaihdosta kanssa, nousevien maiden kanssa. Vihreille tämä maakohtainen raportointi ja tietojenvaihto on erittäin tärkeää. Tämä ei ole kuitenkaan sitä täydellistä maakohtaista raportointia, jota oikeasti haluaisimme. Kiitoksia. Thank you. Uh, now... Kiitos. Ja sitten muut puhujat. Ah, anteeksi. Ensin niin, kappelle. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin Toivotan tervetulleeksi äh, esittelijän aloitteen lähettä kirje herra Dijsselbloomille. Minunkaan mielestäni oli oikein, että neuvosto tässä äh, meni parlamentin edelle ja me tässä käsittelemme direktiiviä äh, ja sitoutumista automaattiseen tiedonvaihtoon neuvostoon, vaikka neuvosto on jo päätöksensä tehnyt. Tämä mietintö on hyvin tasapainoinen ja velvoite automaattisen tietojen vaihtoon verotuksen alalla käsittelee maakohtaista raportointia jäsenvaltioiden veroviranomaisten välillä, jotta kaikki veroihin liittyvät tiedot monikansallisten yritysten toimista saadaan vaihdettua EU-ssa, e, jotta voisimme jäsenvaltioita auttaa auttaa torjumaan aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa. Tämä mm, mietintö on yksi neljästä toimenpiteestä äh, komission äh, toimenpidepaketissa veronkierron torjumiseksi. Ja sitten meillä on myös äh, tämä suositus verosopimuksista ja direktiivi veronkierron torjunnasta. Kaikki tämä liittyy tämän OECDn BEPS-aloitteeseen, johon EUn jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Ja tämä toimenpidepaketti, josta puhuimme, niin se ehdottaa vielä lisätoimenpiteitä. No niin, siis tämä mietintö, nämä konkreettiset ehdotukset, nimittäin että kynnys... Ää, arvo nostettaisiin 750 miljoonaan euroon mm, erittäin myönteisenä ja myöskin eh, tämä eh, viranomainen määriteltäisiin eh, läheisyysperiaatteen mukaan, eli emoyhtiön liikepaikan veroviranomaisen mukaan. Lisäksi kaikki nämä summat ja maksettavat ja maksamattomat verot ja niin poispäin mitä tulee tähän aikatauluun, olisi kunnianhimoisempi mielestäni 12 kuukautta on liian pitkä. Mielestäni tämän koko luokan yritykset voivat maakohtaisen raportin antaa hyvin lyhyemmässä ajassa ja siksipä suosittaisin, että tämä maakohtainen raportti pitäisi tehdä samaan aikaan vuosikertomuksen kanssa eli ensimmäisen kvartaalin päätteeksi. Ja se, että tämä perustuu OECDn suunnitelmaan, se on myönteistä, mm, mitä tulee julkistamiseen. Tuen kovasti tätä ehdotusta, että ennen kuin päätetään julkistaa omakohtaiset raportit, äh, tehdään vaikutusten arviointi. Tämä pitäisi tehdä huhtikuussa. Meillä pitäisi olla siis tulevassa kuukaudessa. Mielestäni tämä vaikutusten arviointi, sitä olisi tarkasteltava hyvin tarkkaan, koska jos kustannukset ovat suuremmat kuin hyöty, niin sitten ollaan vähän äh, menty liian pitkälle. Mm, yksi esittelijän ehdotus, jota en haluaisi tukea, on tämä automaattinen komission mukaanotto, eli että maakohtaiset raportit, e, niitä ei lähetetä pelkästään jäsenvaltioiden veroniviranomaisille, vaan myös komissiolle, jota komissio tekee siitä raportin. Mielestäni tässä mennään liian pitkälle, en näe tämän toimenpiteen lisäarvoa. Mielestäni on tärkeää, että komissio yleisesti kertoo tästä toimenpidepaketista, josta me nyt puhumme veronkierron torjumiseksi. Ja tässä yhteydessä tietenkin voidaan esittää maakohtaisia mm, esimerkkejä, mutta vastustan sitä, että komissio automaattisesti tulee mukaan tähän maakohtaiseen raportointiin. Thank you. Kiitoksia, edustaja More. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, minulla oli hiukan liikenteessä ongelmia, mutta onneksi pääsin kuitenkin eh, keskustelemaan tästä hyvin tärkeästä asiasta, joka on meille sosiaalidemokraatille ja parlamentin jäsenille hyvin tärkeä. Haluaisin kiittää esittelijä hänen tekstistään. Se teki mahdolliseksi komissiolle erityisesti kilpailu pääosastolle käsitellä monikansallisia yrityksiä. Haluaisin myöskin kiittää siitä, että olette olleet hyvin valmis kuulemaan neuvoja. Varjoesittelijät ovat päässeet mukaan, sillä me pelkäsimme tällaista aikaisemman DAC-tilanteen kaltaista tilannetta, jossa siis jäsenmaat rynnisivät edelleen, eivätkä halusi kuunnella Euroopan parlamenttia lainkaan. Nyt ei onneksi näin siis ole tapahtumassa. Teksti on erittäin hyvä pohja. Se on jo mainittu se sisältää sellaista dynamiikkaa, jota me parlamentissa toivomme. Tässä kansalaisyhteiskuntakin on otettu mukaan. Kuitenkin mielestäni muutamia mahdollisuuksia olisi parantaa tekstiä. Pari esimerkkiä vain nopeasti. Ensimmäinen asia. Euroopan parlamentti on puhunut maakohtaisesta raportoinnista ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta direktiivistä ja siitä, että nämä tiedot pitäisi saada julkaistua. Tällä hetkellä me suunnittelemme siis hallinnollista yhteistyötä, mutta meidän pitäisi mielestäni tarkastella sitä ja muistaa, että näiden tekstien tulee olla keskenään johdonmukaisia, emme saa luoda keskenään ristiriitaisia tekstejä. Ja sitten tämän lisäksi, tämähän on meidän sydäntämme lähellä, ei vain 10 tai 15 prosenttia monikansallisista yrityksistä voi olla tämän avoimuuden alla. Vaikka niiden liikevaihto onkin kaikkein suurin, tärkeintä on taata se, että sisämarkkinat toimivat oikein ja että tasapuolisesti kaikki yritykset pääsevät toimimaan sekä kansalliset että monikansalliset yritykset. Eli tarkoituksena on mahdollisimman paljon yrityksiä saada tämän sovellusalan piiriin. Siksi olisi loogista ähm, ottaa mukaan tilinpitoa koskeva direktiivi äh, ja, tai siitä tämä 50 henkilön raja sovellusrajana. Ja olisi myöskin ähm, hyvä noudattaa osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin määritelmiä. Meidän pitäisi ottaa myöskin ähm, muita indikaattoreita, kuten esimerkiksi tukia mukaan. Ja yleisesti haluaisin korostaa erästä asiaa. Parlamentin jäsenenä meidän täytyy tuottaa tehokasta, tulosta tuottavaa lainsäädäntöä. Kuitenkin meillä on aikaisemmassa lainsäädännössä erittäin paljon poikkeuksia mukana. Jäsenmaat siis ovat varanneet mahdollisuuden olla jakamatta tietoa ja eh, minä olen kuitenkin sitä mieltä, jos otamme huomioon esimerkiksi Yhdysvaltojen tilanteen, että Tiedonvaihdon pitäisi olla jäsenmaiden välillä pakollista näiden monikansallisten yritysten osalta. Tässä oli siis se, minun mielestäni on kaikkein tärkeintä tekstissä. Jälleen kerran meidän pitäisi yhdessä kiittää esittelijää, sillä pääsemme nyt aivan selkeästikin oikeaan suuntaan etenemään. Mr. Kiitoksia. Edustaja Tremosa. Okay, so Mr. Haregui Atondo. Edustaja Haregui Atondo. Presidente, yo, yo quería su... Kiitoksia. Haluan osallistua tähän keskusteluun ja todeta, kuinka erikoista on, että neuvosto ei huomioon komission läsnäolo, kun seurataan tätä tiedonvaihdon vaihtoisen koordinaatiota. Tämä on mielestäni vakava päätös neuvostolta ja seitän nyt kolme syytä, jotka tukevat täällä enemmistön käsitystä asiasta. Ensinnäkin minun mielestäni informaatio jäsenvaltioiden väillä ei vastaa yhtenäismarkkinoiden vaatimaa tasoa ja kun ajatellaan euroalueen hallinnon, ei ole kyse siitä, että jäsenvaltiot myöntävät tietoa toinen toiselleen omasta veropolitiikastaan näiden yritysten kohdalla, vaan kyse on siitä, että komissiolla on rooli. Se hallinnoi euroaluetta ja tietenkin suojelee sisämarkkinoiden etuja. Ja toiseksi monet tällaiset politiikat liittyvät myös niin kutsuttuihin valtiontukikysymyksiin. Ja tässä juuri komissaari Vestager edustaa tässä komissiota. Hän on vastuussa kilpailukykyisestä. Hänen pitää osoittaa valppautta valtioiden harjoittaman politiikan suuntaan. Joskus tulee jonkinlaisia erilaisia sopimuksia valtioiden ja yritysten välillä. Sitten valtiot, jäsenvaltiot haluavat suojella omaa rooliaan ilman, että sallivat sitä, että aletaan perustamaan jonkinlaista Euroopasta valtiovarainministeriä. On ja tulevaisuudessa tärkeää pohtia tätä parlamentin kantaa ja komission pitäisi täyttää tässä oma tehtävä, joko jo tavallaan hiukan viittaa yhteiseen euroalueen valtiovarainministerin. Kaikki kulkee siihen suuntaan, että tämän tyyppinen aloite tehtäisiin. Jos komissiolta otetaan pois sitten rooli tällaisessa tiedonvaihdon koordinoinnissa, niin silloin juuri toimitaan ihan toisinpäin kuin tämä normaali suuntaus olisi. Edustaja Jambon. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaik... Minä puhun varsin lyhyesti, koska täällä on jo paljon sanottu, mutta velvollisuutena niin parlamentin jäsenenä, koska minäkin edustan varsin valppaita Euroopan kansalaisia, niin ottaisin esille yhden asian. Olen samaa mieltä kaikesta, mitä on sanottu, enkä ja edustaja Koora sanoi tämän varsin hyvin, samoin muutkin, mutta tämä aihe on ratkaisevan tärkeä kysymys, eikä mikään pelkkä tekninen kysymys. Kaikki varjoistajat muut ovat tehneet tässä hyvää työtä. Tämä on todella poliittinen kysymys luonteeltaan ja siksi haluaisin kehottaa esittelijä teitä kaikkia, että tätä ei koskaan tässä unohdettaisi, siis tätä poliittista puolta. Nyt olemme sellaisessa ajassa, missä Eurooppa menettää aikaa ja on joitakin harvoja seikkoja, jotka vieläkin voisivat palauttaa kansalaisten luottamuksen ja saada heidät toimimaan jotakin integraatiota. On kyllä paljon suuremmasta kuin pelkästään yhteistyöstä. Meillä tällaisen näkemyksen pitäisi inspiroida sellaisen yhdentyneemmän Euroopan puolesta ja, ja, ja aivan erityisesti siksi Äh, en joudu puhumaan kovin pitkään, koska täällä muut sanoit tärkeimmän ja kohta lopetan tähän. Se, että mahdollisesti komissio ei voi puuttua tähän asiaan, niin poliittisesti sitä ei voida mitenkään hyväksyä. Seinä, se on neuvoston provokaatio, se on tässä tule, tulossa suuremman, paremman Euroopan viholliseksi. Haluaisin, että tämä otetaan esille poliittisena kannanottona tässä aiheessa. Tämä ei ole pikkuseikka, vaan todellakin poliittisesti aivan olennainen asia. Kiitoksia. Peter Simon. Kiitoksia, Peter Simon. Ich möchte mich dem anschließen, was einige... Minä olisin yhtä siihen, mitä jotkut kollegat jo aikaisemmin keskustelussa sanoivat. Avoimuus, Avoimuus on erittäin tärkeää, mutta avoimuudella on vain silloin järkeä, jos ne viranomaiset, joiden täytyy tehdä mm, päätöksiä tämän avoimuuden pohjalta, voi nämä päätökset tehdä. Ja se on komissio. Jos automaattinen tietojen vaihto e, sitä ei tehdä sopimusten vartijoiden kanssa, niin sekin aiheuttaa sellaisia pimeitä alueita, joita ei valaista, ovat niitä jäsenvaltioita, jotka ennen tekivät kaikkeensa, että muut jäsenvaltiot eivät saisi verotuloja ja tulevat sitä hyödyntämään jatkossakin. Jos me todella äh, olemme vakavissamme avoimuuden suhteen ja sen suhteen, että tässä ähm, verosopimusten kautta meillä on valtiollisesti järjestäytynyt tämä veronkiertoa ja me ei halua sitä enää mahdollistaa, niin silloin Euroopan komission äh, täytyy ottaa tämä äh, tukioikeuden miekka käteensä. Ja kaikki ne valtiot, jotka eivät tätä tue, eivät joko halua, että komissio toimii, tai sitten ne ovat niiden kätyreitä, jotka tätä eivät halua. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Tremosa. Pysyttekö puheenvuoroa tätä keskustelua varten? Ei. No niin, sitten voin antaa puheenvuoron komissiolle. Kyllä. Uh, Paljon kiitoksia komissio. Haluaisi kiittää Ekon valiokuntaa ja esittelijää Rosatia hänen työstään. Olemme sitä mieltä, että avoimuuden korostaminen on yksi avain komission strategiassa, kun pyrimme vastustamaan aggressiivista verosuunnittelua. Olemme saaneet jonkin verran edistystä aikaan. ja DAC-DAC 2 ja 3 ja nyt tämä DAC 4 direktiivi ovat hyvin tärkeitä askelia, kun me pyrimme pääsemään eroon tietyistä riskeistä, jotka ovat ominaisia verotukseen liittyvissä järjestelmissä. Rakentava yhteistyö parlamentin kanssa on siis erittäin tervetullutta tällä alalla ja komissio toivoo, että voimme jatkaa samoin tulevissakin hankkeissa. Luonnollisesti nopeaa edistystä tarvitsemme tällä alalla ja siksi komissio on innoissaan tästä nopeasta etenemisestä, jota monet sidosryhmät ovat toivoneet. Ei ole hämmästyttävää, että tässä erityiskysymyksessä olemme päässeet nopeasti eteenpäin, sillä tämä erityiskysymys on sellainen, että siitä ollaan keski- keskusteltu melkoisen kauan aikaa OECDssä, monilla eri oikeudenkäyttöalueilla, 20, 22 äh, jäsenmaasta on jo allekirjoitettu tiedonvaihdostosopimus ja monissa jäsenmaissa on jo käytössä kansallisia järjestelmiä. Ei siis ole hämmästyttävää, että edistys on hyvin nopeaa tällä hetkellä. Komissio kuitenkin täysin tunnustaa Euroopan parlamentin roolin tässä työssä. Sisältöön liittyen mainittiin, että pakollinen automaattinen tiedonvaihto on äärimmäisen tärkeää. Tämä on toinen seikka, joka voidaan liittää siihen tietoon, jota veron maksajan ja verohallinnon välillä tulee vaihtaa ja eri veroviranomaisten välillä, joten mielestämme tässä mennään oikeaan suuntaan. Tänään tehtiin monia huomioita liittyen sisältöön. Minä haluaisin vain vasta kolmeen näistä. Komission ehdotus rakentui suosituksille, joka on luotu OECDn tasolla BEPS, veropohjan rapautumista ja voiton siirtoja koskevaa tekstille. Ja tässä selkeä tavoite on se, että me luo erillistä ylimääräistä tasoa, jolla monikansallisten yritysten täytyy raportoida maakohtaisia tietoja. Ehdotus teki erittäin selväksi sen, että Euroopan unionin monikansalliset yritykset ja ei Euroopan unionin monikansalliset yritykset, jotka toivat Euroopan unionin markkinoilla, joutuvat kuitenkin noudattamaan samoja sääntöjä. Tämä on kompromissitekstissä yhä mukana. Sovellusalan ja tiedon laadun ja sisällön ja tämän tiedon vaihdon nopeuden kannalta tämä tak. Neljä on OECDn suositusten mukainen. Toisekseen komission rooli. Komission rooli on ollut jo DAC-direktiivissä, viranomaisten yhteistyödirektiivissä sellainen, että sen tarkoitus on valvoa direktiivin toteutumista. Jäsenmaiden on velvollisuus tarjota vuotuinen raportti siitä, minkälaisia vaikeuksia on esiintynyt, minkälaista edistystä tarvitaan, ja komissio tulee säännöllisin väliajoin analysoimaan näitä tietoja. Nyt äh, DAC 4 myötä komissio tulee saamaan tietoja myöskin jäsenmaista koskien monikansallisia yrityskeskittymiä, jotka eivät suostu tietoja tarjoamaan. Tämä on mielestämme myöskin tärkeä elementti, jotta voimme varmistaa sen, että tiedonvaihto käytännössä toteutuu. Kolmannekseen kysymys siitä, pitäisikö muilla sidosryhmillä tai organisaatioilla olla pääsy tähän tietoon, on mielestämme erillinen kysymys. Se on nyt käsittelyssä. Me olemme monen kertaan vahvistaneet sen, että komissio on toteuttamassa vaikutusten arviointia ja että lainsäädännöllinen aloite on valmistelussa niin kutsutun julkisen CBCRn suhteen. liittyen tietoon, jota tämän tyyppiset sidotusryhmät äh, voivat saada käyttöönsä. Komissio on sitoutunut tämän kysymyksen selvittämiseen maakohtaisessa raportoinnissa. Päättäisin puheenvuoroni tähän. Kiitän vielä kerran parlamentin mietinnöstä. Me odotamme suurella mielenkiinnolla tätä rakentavaa yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia komissiolle. Nyt esittelijä. Viimeiset kommentit. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia eh, tästä keskustelusta. Erityisesti varjoesittelijöitä haluaisin kiittää heidän rakentavista ehdotuksistaan. Eh, minä näen tämän keskustelun niin, että on laajaa tukea eh, tälle toimenpiteelle kokonaisuudessaan on kasvava ymmärtämystä siitä, että me emme voi tehokkaasti torjua verosuunnittelua, veronkiertoa, jos meillä ei ole maakohtaista raportointia kansallisille veroviranomaisille ensinnäkin ja toiseksi, jos meillä ei ole mekanismia tällainen tiedon tähän vaihtoon jäsenvaltioiden kesken. Tämä on erittäin tärkeä johtopäätös, että on laajaa tukea tämän tyyppiselle toimenpiteelle. Haluaisin myös kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet meidän aloitettamme ilmaista tyytymättömyytemme siitä, että neuvosto hyväksyi poliittisen päätöksen ennen parlamentin mielipidettä. Tämä on tärkeää ei vain menettelytavallisista syistä, vaan myös koska Kuten monet puhujat mainitsivat, haluamme varmistaa työmme johdonmukaisuuden koko tässä verotuspaketissa. Muissa asioissa ollaan oltu ehkä vähemmän yksimielisiä, mutta tämä on asia, josta keskustelemme sitten sitten työssämme varjoesittelyiden kesken. Yksi on julkinen pääsy tähän tietoon, kuten on selitetty. Me odotamme vielä komission vaikutusten arviointia ja ehdotan, että tämä asia jätetään myöhemmälle keskustelulle. Vaikka enemmistö puhujista tukikin ehdotusta siitä, että komission pitäisi olla osa tätä prosessia ja saada nämä maakohtaiset raportit käyttöönsä, niin on myös erimielisyyksiä. Ainoa perustelu sille, että komissio on mukana tätä prosessia, on se, että tällä tavoin komissio saa todellisen välineen voidakseen tarkistaa tämän direktiivin täyttäntöönpanon ja tarkistaa kuinka pitkälle jäsenvaltiot täyttävät velvoitteensa, kuinka hyvin ne jakavat maakohtaisia tietoja keskenään. Siinä ei olisi varmaan mitään väärää, että komissio olisi osana tätä tiedonvaihtoprosessia, mutta olen tietenkin valmis keskustelemaan tästä. Sitten jotkut näistä muista kysymyksistä. Direktiivin soveltamisala on myös ollut keskustelun kohteena Äh, kuinka pitkälti nykyiset äh, ehdotetut kynnykset äh, 750 eh, miljoonan euron liikevaihto. Kattaako se kaikki eh, ylikansalliset yhtiöt? Jotkut ovat sitä mieltä, että kynnyksen pitäisi olla alkaisempi. Ehkäpä niin, mutta pääargumentti sille, että meillä on tämä, on se, että sitten olemme eh, samassa linjassa OECDn BEPS-raportin kanssa. Sen on hyväksynyt jo suuri määrä valtioita ja jotta ei syntyisi lisätaakkaa tai jotta eh, tietyt yritykset eu eh, e eivät joutuisi eh, heikompaan asemaan kuin EUn ulkopuoliset yritykset, olisi varmaan parempi, että meillä on tällainen standardikynnysarvo, joka koskee sekä EU-jäsenvaltioita että EUn ulkopuolisia valtioita. Tämä on se selitys tälle. Sitten sanktioista. Tämä on mielenkiintoista. mielenkiintoista katsoa kuinka pitkälti olemme valmiita valvomaan ja panemaan täytäntöön tätä direktiiviä. Tämä on asia, josta voidaan keskustella. Mielenkiintoinen ehdotus oli tuo lähdevero. Me voimme varmaan keskustella siitä jatkossa. Aikataulusta. Haluaisin muistuttaa, että direktiivi pitäisi siirtää kansalliseen lainsäädäntöön tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä on hyvin nopea menettely. Lisäksi meillä on ehdotus, että yritysten määräaika maakohtaiselle raportoinnille kansallisille viranomaisille on 12 kuukautta äh, verovuoden jälkeen. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä on liian pitkä. Minun mielestäni sitä voidaan lyhentää, mutta jälleen kerran tässä meitä sitovat OECDn suositukset. OECDn webs raportissa ehdotetaan 12 kuukautta, emmekä me halua ottaa äh, kahta standardia käyttöön samassa maaryhmässä, joten varmaan meidän pitäisi pitää kiinni tästä. Sitten on ollut muitakin kommentteja, joita myös arvostin. Tietenkään ei ole mitään selvää yhtä vastausta kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta olen erittäin iloinen siitä, että meillä on yleinen yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan tällaista lainsäädäntöä ja odotan kovasti yhteistyötä kollegoiden varjoesittelijöiden kanssa tästä asiasta niin, että saamme aikaan hyvän tuloksen päivän päätteeksi. Kiitos. Kiitoksia. Aikataulu on seuraava. Tarkistusten jätön määräaika 21. maaliskuuta kello 5. Tarkistusten tarkastelu 25. huhtikuuta 2016 äänestys 26. Äh, huhtikuuta Ekonissa ja täysistunto tämä menee toukokuun ensimmäisen täysistuntoon. Sitten menemme esityslistan kohtaan. 5. Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta, vuosikertomus 2014. Tässä valmistelija on Vera Ramon, Ramon Tremosa. Teillä on puheenvuoro. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, mm, on ollut ilo laatia lausuntoluonnos ja toivon voivani käydä tulevina viikkoina kiinnostavaa keskustelua kanssanne asiasta. 2014 Euroopan komissio sai noin 400, 400 000 valitusta mahdollisista EU-oikeuden rikkomuksista. Espanja sai eniten tällaisia valituksia, yli 500, sitten Italia seurasi. 2010-2014 vuosien väillä kolme 1500 rikkomusmenettelyä avattiin komission toimesta johtuen siitä, että direktiivejä oli yli 409 direktiiviä oli jäänyt saattamatta kansalliseen lainsäädäntöön. Nä, hyvät kollegat, mielestäni meidän pitää nyt esittää itsellemme kysymys, onko EU-oikeus todellakin nyt niin tehotonta, täyttävätkö jäsenvaltiot talous- ja rahoituslainsäädännön, joka on maksanut niin paljon poliittista pääomaa meiltä viimeisen viiden vuoden aikana, kun näitä kysymyksiä asioita on hyväksytty. Todellisuutta tänä päivänä on, että talous- ja rahoitusalalla vain Saksa täyttää kaiken lainsäädännön. Itävalta on rikkonut vain yhtä direktiiviä vastaan, mutta tilanne muiden maiden kohdalla on lähellä dramaattista. Puola on rikkonut kymmentä vastaan, Luxemburgin yhdeksää, Slovenia ja Espanja kahdeksaa direktiiviä vastaan vielä lisäksi. 2014 vain kymmenen sadasta 157 pääsuosituksesta, joita jäsenvaltio oli tehty Euroopan ohjausjakson yhteydessä, oli täysin täytäntöönpantu tai todellakin huomattavasti edistytty. Siis vain 6 prosenttinen onnistumisprosentti tässä. On sellaisiakin jäsenvaltioita, kuten Tsekki, Puola, Unkari, jotka seuraavat enemmän OECD-suosituksia kuin Euroopan komission antamia suosituksia. Ja minun täytyy muistuttaa teille siitä, että OECD on vain tällainen aivoriihi merkitykseltään. Siksi minä vetoan, että lopetettaisiin tällainen äh, vapaamatkustus lainsäädäntökysymyksessä, jolloin jäsenvaltiot rikkovat järjestelmällisesti EU-oikeutta vastaan ilman minkälaisia seuraamuksia. Vetoan, että komissio reagoisi, jotta vältetään se, että jäsenvaltiot näkisivät EU-oikeuden sellaisena, jota voi täytäntöönpanna, jos huvittaa tai sitten ei. Hyvät kollegat, miksi olemme tehneet niin paljon työtä viime vuosina, jotta vahvistaisimme talouden ohjausta ja hallinnointia, kun edes komissio ei uskalla käyttää toimivaltuuksiaan silloin, kun Ranskan tai Espanjan kaltaiset jäsenvaltiot eivät täytä budjettipoliittisia tavoitteitaan? Mitä järkeä on siinä, että tehdään yhä enemmän ja enemmän direktiivejä, jos jo nyt olemassa olevat ovat sellaisia, joita vastaan täysin? systemaattisesti rikotaan. Mitä tulee Euroopan talletussuojajärjestelmään, voimmeko todellakin edetä tässä asiassa eteenpäin, kuin vieläkään kymmenen jäsenvaltiota ei ole täytäntöön pannut olemassa olevia direktiivejä, tai siitä direktiivejä lainsäädäntönsä sitten pankkilainsäädäntö. Voimmeko luottaa pankkijärjestelmään, kun huomattavat pankit eivät ja jäsenvaltiot eivät noudata lainsäädäntöä? Ja Italiassa on järjestelmä, jossa pyritään äh, toimimaan sääntöä vastaan. Haluammeko, että kansalaisista tulee enemmän euroskeptisiä kuin esimerkiksi Espanjassa maksuviivästys direktiiviä vastaan rikotaan kaikissa hallituksissa riippumatta poliittisista väristä. Espanjan tapauksessa yli, 10, yli miljoona työpaikkaa on menetetty espanjalaisen järjestön mukaista, joka tutkii maksuviivästymiä, koska ei noudateta maksuviivästymisdetektiivin säädöksiä. Jos komissio ja parlamentti eivät reagoi, on vaara siitä, että EU muutetaan valtaisaksi aivorihiksi pelkästään jo nyt emme pysty hallinnoimaan kriisiä. Meillä ei ole vaaraa, että ei, oikeu, siis, äh, ei ole varaa siihen, että EU-oikeuden oikeud, lait, lait muuttuvat merkityksettömäksi. Pitäisi käyttää enemmän asetuksia kuin direktiivejä, tiukempia seuraamuksia niille maille, jotka eivät noudata EU-oikeutta, erityisesti pankkisektoreilla parlamentin täytyy todellakin valvoa täytäntöönpanoa, mitä tulee sen omiin lakeihin, jos me haluamme olla legitiimi toimija EUn tulevaisuudessakin. Tässä mielessä tarvitaan tällainen alivaliokunta, jo, vähän niin kuin valvontavaliokunta, ihan sama tuleeko se juriin tai afganalaisuuteen, mutta selvästikin EU-oikeuden järjestelmän rikkominen on asia, johon pitää tarttua poliittiselta kannalta katsottuna. Lopuksi komissio kannattaa ajatella nyt aika on päättynyt teknokraattiselle lähestymistavalle. Joko vahvistamme demokraattista legitiimettä valitsemalla suoraan komission puheenjohtajan seuraavassa Euroopan vaaleissa, tai hyväksymme sen, että jos sillä annetaan uusia valtuuksia, niin se on sama kuin yhtä tyhjän kanssa, koska sillä ei ole tarpeeksi poliittista legitiimiyttä toteuttaa toimia. Kiitoksia. Odotan nyt teiltä kommentteja, hyvät kollegat. Thank you very much. Paljon kiitoksia. parlamentin vaalithan antavat kuitenkin vahvan legitiimiyden meille mielestäni. Erilaisia perustuslaillisia kantoja tietenkin voi olla nyt EPPstä, edustaja Zallo. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt EPPn varjoesittelijä Martin Cellon puolesta. Hän ei pääse tänne tänään. Eli sanon aivan, mitä hän halusi teille kertoa. Herra Tremosan ehdotukset ovat ensinnäkin erittäin hyviä. Olemme sitä mieltä, että oikeanlainen olemassa olevan lainsäädännön toimeenpano on avain kaikkeen. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa talouden hallintoon liittyvistä huomioista. Kuitenkin olemme eri mieltä siitä, että nimetään erillisiä maita tässä mietinnössä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. SND-ryhmästä edustaja Sulitsa, olkaa hyvä. Grazie, signore presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät näistä herrat. Aivan ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijää tästä tekstistä. Monet elementit tässä lausunnossa ovat sellaisia, että me voimme niitä tukea, erityisesti se tosiasia, että Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpanon jäsenmaissa on äärimmäisen tärkeää ja perustavanlaatuista, jos me haluamme vankan unionin luoda sellaisen, josta puhutaan perussopimuksissa. Tämän lisäksi, hyvät näistä herrat, haluaisin korostaa uudelleen vielä sitä, että perusoikeuskirja edustaa samaa oikeudellista auktoriteettia kuin perussopimukset, mutta kuitenkin tiettyjä seikkoja pitäisi me vielä tekstissä muokata. Esimerkiksi kappalassa kolme haluaisimme korostaa sitä, että maksuviivästysten torjumisesta annettua direktiiviä ja sen soveltamatta jättämistä. Tämä kysymys liittyy valtion finanssikriiseihin. Muitakin direktiivejä on jätetty toimeenpanematta tai siirtämättä kansalliseen lainsäädäntöön. Esimerkiksi direktiivi, joka käsittelee investoivien yrityksien oikeuksia tai kuluttajien oikeuksia. Ei näitäkään direktiivejä ole täysin toimeenpantu. Kappale neljä Sen osalta euroalue on mielestämme epätäydellinen, kuten unioni, ja siksi näitä puotteita esiintyy. Tästä syystä Euroopan unioni on Euroopan talouden ohjausjakson pankkivalvonnan ja talouden koordinaation luonut ja näiden lisäksi myöskin ähm, vakaus- ja kasvusopimusta pitäisi soveltaa paremmin, vaikka tiettyä joustoa tarvitaankin. Meillä on vielä paljon tehtävänä. Meidän täytyy syventää talous- ja rahaliittoa pankkiunionin luomisella. Ja me olemme vielä tekemässä näitä töitä tällä hetkellä. Olemme samaa mieltä siinä, että pankkialan säännöt ovat tärkeitä ja haluaisin kiittää teitä. Kuitenkin EDSn hyväksyminen ei ole ristiriitaista. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on tiedon saanti. Komission täytyy saada Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpanosta tietoa. Haluaisin vielä kiittää uudelleen esittelijää ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä hänen kanssaan ja muiden varjoistelijoiden kanssa. Kiitoksia. Apologies, thank you, thank you chairman. Um... Pyydän anteeksi. Eh, eh, Kei ei valitettavasti päässyt tänne, joten hän pyysi minua eh, sanomaan muutaman sanan täällä hänen nimissään. Kei halusi kiittää esittelijää erinomaisesta työstä mietintöluonnoksen parissa. Hän on sitä mieltä, että näiden että korostetaan niitä lakeja äh, ja säädöksiä, joita jäsenvaltiot eivät ole japaneet käynnalla täytäntään, on hyvä. On kauhea, että MIFID äh, työ kahden äh, yhteydessä tekemänsä työnsä yhteydessä hän oli huomannut, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön MIFID yhtä vielä laisinkaan. Keillä on kuitenkin jopa sympatiaa niille jäsenvaltioille, jotka ovat myöhässä ähm, niissä tapauksissa, kun asetimme liian epärealistisia tavoitteita juristilingvistikokouksessa liittyen vertaisarvosäädökseen neuvoston asiantuntijat olivat sitä mieltä, että aikataulut olivat liian kunnianhimoisia, mutta pystyisimme nopeasti tämän ratkaisemaan. Puhumme hyvin paljon paremmasta lainsäädännöstä täällä parlamentissa. Tämä ei ole esimerkki siitä. Tällaiset quick fixit, äh, nopeat ratkaisut ovat poikkeuksia, eivätkä osa normaalia lainsäädäntömenettelyä. Kei tarkistuksissaan haluaa työstää tätä, mutta myös antaa äh, valvontaviranomaisille paremman roolin raportoinnissa niin, että voitaisiin tehdä vertaisarviointeja jäsenvaltioiden kesken EU-lainsäädännön e täytäntöönpanossa ja sitten ehkä löytää myös aukkoja ja parannusmahdollisuuksia. Tätä esittelijäkin varmaan haluaa saada aikaan. Ja viimeinen ehdotus liittyy siihen, että Kei haluaa korostaa sitä, että ehkä luotaisiin Afkon alakomitea komitea, alavaliokunta, joka valvoisi EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa, se on ehdotus, joka vaatisi ehkä vähän enemmän harkintaa, koska näissä asioissa äh, on kovin paljon monimutkaisuutta, äh, kun on kyse näistä direktiivistä ja asetuksista, joiden puitteissa toimimme. Emme ole ihan varmoja, miten tällainen alavaliokunta voisi antaa tälle riittävästi huomiota. Jurilla on jo olemassa olevat valtuutukset tässä ja sitten ehkä syntyisi kertaista työstä eikä niinkään parannusta. Ehkä paras tapa olisi ehdotuksena luoda järjestelmä, jossa komissio meille raportoisi säännöllisesti tai jollekin vastuuvaliokunnalle näistä näistä asioista, jotka ovat täytäntöönpanovaiheessa niin, että me voimme saada aikaan sen, mikä tämän mietinnön tavoite on, nimittäin julkisen keskustelufoorumin. Tämän halusimme mainita ehdotuksena. Ja lopuksi Kei todella odottaa ö, yhteistyötä tämän asian parissa ja jatkokeskusteluja. Kiitoksia. Ö Don't McCarthy. En näe McCarthyä. Onko kuesta ketään? Ei. Mihail Raimon. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää tämmöistä ehdotuksesta sen parissa voimme tehdä työtä. Tämä lausunto vähän nyt niin kuin ehdottaa, että ainoastaan EU-lainsäädännön täytäntöönpano ja rikkomukset ja puutteet ovat ongelmia. Kyllä me poliittisen suunnankin näemme ongelmana kriisissä. Ainoastaan EU-lainsäädännön oikea soveltaminen ei johtaisi meitä ulos kriisissä eikä automaattisesti oikeaan politiikkaan mukaan, jos näitä muotoiluja voitaisiin muuttaa niin, että me mitään tällaista blankosekkiä äh, anna äh, viimeisen viiden vuoden kriisipolitiikalle, niin sitä meillä on neuvottelupohja. Me tietenkin kannatamme ähm, suhdanteen myöteistä investointipolitiikkaa, jos saisimme jonkin neutraali muotoilun, niin sitten tämä olisi äh, meille sellainen pohja, jolta voisimme käydä neuvotteluja. Tärkeää on huomauttaa, että kun on kyse rikkeistä EU-lainsäädäntöä kohtaan, niin neljänneksi suurin blokki ovat tukirikkeet tullien parissa. Niin tässä haluaisimme valvontaa komissiolta tämän ehdotuksen. Me aiomme tehdä nämä kolme viimeistä kohtaa, myöskin tämä ylimääräinen alivaliokunta. Mielelläni kuulisi vielä argumentteja neuvottelun aikana ja keskustella näistä asioista avoimesti. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten esittelijä. Thank you very much. Well, just... Kiitoksia Pari kommenttia vain täällä sanotusta ensinnäkin. Esittelijä, ystäväni Pablo EPPstä. Eh, mielestäni ei pidä arastella nimetä jäsenvaltioita. Tässä tutustuimme juuri komission nettisivustoon jossa mainitaan maita, jotka eivät noudata EU-lainsäädäntöä. Kuka tahansa kansalainen voi käydä komission sivuilla ja löytää tämän julkisen avoimen tiedon. Muistan samat pelot kolme vuotta sitten, kun olin kilpailumietintöesittelijänä ja me ensimmäistä kertaa otimme esille Google-yrityksen yrityksenä, joka selvästi on toiminut kartellien vastaisen lainsäädännön vastaan. 600 parlamentin jäsentä 2013 äänesti mietinnön puolesta, missä me kehotimme komissiota tutkimaan mahdollisia väärinkäytöksiä Googlen toiminnassa. Joten ensimmäistä kertaa rikoimme tämän konsensuksen, joka täällä hiljaisesti vallitsee, että mitään jäsenvaltioita, mitään yrityksiä ei voida mainita tekstissä, koska se on poliittisesti epäkorrektia. Mutta hyvät kollegat, nyt on aika tullut, että kansalaiset saavat meiltä suoria vastauksia näissä kysymyksissä ja tämä parantaa Euroopasta integraatiota mutta taas ei, jos emme ratkaise tätä keskeistä kysymystä. Emme voi jatkaa etenemistä Euroopan unionina, jos on näin suuria käyttäytymiseroja jäsenvaltioiden kesken. Esimerkiksi Tanskassa on ehkä maailman parhaat työmarkkinat ja e-, Etelä-Euroopassa on sellaisia maita, joiden työmarkkinalainsäädäntö on verrattavissa kehitysmaailman tilanteeseen. Meidän pitää edelleen alkaa lähentyä parhaimpiin käytäntöihin päin. Mielestäni EU ei tarvitse olla mikään tulonsiirtounioni, vaan tässä pitäisi olla tällainen parhaimpien käytäntöjen unioni, missä parhaat maat näyttävät lainsäädännöllistä mallia eri alueilta ja jakavat sitten näitä käytäntöjä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tämän takia tärkeänä askelana tässä olisi lopettaa tällainen käyttäytyminen, jota olemme nähneet, ja kutsumme sitä tällaiseksi lainsäädännölliseksi vapaamatkustamiseksi tässä mietinnössä. Tietenkin suhtaudun avoimesti teidän ehdotuksiinne keskustelussa, mutta sitten, sitten loppujen lopuksi päätätte puolesta vai vastaan äänestämisestänne. Mutta muistan sen, mitä sinä Pablo aikanaan sanoit, ettei mainittaisi erityisiä nimiä tai maita tai yrityksiä täällä samalla pelko kuin kolme vuotta sitten, mutta kuitenkin kolme viimeisintä kilpailukertomusta Googlen nimi on ollut mukana tekstissä ja parlamentti on suurella enemmistöllä tekstit läpi äänestänyt. Sitten vielä yksi kysymys, jossa vastaan SD-ryhmän esittelijälle. Maksuviivästymisdirektiivi on tietysti hyvin tärkeä, koska direktiivi hyväksyttiin kolme vuotta sitten täällä parlamentissa. Asetus hyväksyttiin vuosi sitten parlamentissa ja tiedätte, että talous USA sanotaan, että bisnestä tehdään vain silloin, kun rahaa tulee. Muistan John Maynard Keynesin tärkeä ekonomisti viime vuosilta. Hänen isänsä yleensä oli kertonut hänelle, rakas John, sinä puhut läntisestä sivilisaatiosta. Sinun pitäisi kyllä puhua läntisen sivilisaation mahdollisuudesta, jos kaikkia sopimuksia noudatetaan ja kaikki maksut maksetaan, koska jos näin ei tapahdu, ei voida rakentaa yhtään mitään tällaisen päälle. Siksi minä pidän kiinni kovasti tästä aspektista ja eilen tärkeässä espanjalaisessa lehdessä, Expansion-lehdessä oli pääkirjoitus, jossa annettiin tärkeä tietoa ja vaadittiin komissiolta seuraamuksia Espanjan valtiota vastaan johtuen juuri siitä, että asetusta mm, maksuviivästymistä ei ole toteutettu. Siis asetus on viime vuodelta. Ja sitten tietysti vastaan Sander Lonsille ja Raymondille vihreistä. En... Niin. niin tässä puhutaan tietysti pankkilainsäädännöstä. Ehkä onkin niin, mutta kansalaisilla ei ole tällaista tietoa käsissään. Ensi kerralla, kun tällaista lainsäädäntöä tehdään EU-ssa, meidän pitäisi olla paljon realistisempia tämän asian suhteen. Ja en halua luoda mitään liiallista byrokratiaa tällaisen alivaliokunnan kautta. Tämä oli vain tällainen yksi ajatus, jonka avustajani Sari esitti. Hän on auttanut minua kovasti tässä työssä. Tämä olisi mahdollisuus luoda alivaliokunta niin, että voitaisiin keskittyä tähän hyvin tärkeään seikkaan. Tietysti tästä tulemme keskustelemaan, niin olen valmis kuuntelemaan teidän näkemyksen. Ehkä tämä ei ollenkaan lähde liikkeelle, koska ei ole helppo mitään alivaliokunta tänä, täällä luoda, mutta se olisi tavallaan keino sanoa kansalaisten suuntaan, että business as usual ei ole enää hyväksyttävää. Kiitoksia kovasti ja toivon nyt läheistä yhteistyötä teidän kanssa, teiltä, jotta saadaan aikaan hyvä konsensus tämän tärkeän tekstin taakse. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Tarkistusten jätön määräaika on 22. maaliskuuta kello 12. Tarkistuksia tarkastellaan 19. huhtikuuta äänestys 25. 26. huhtikuuta äänestys jurissa vastuuvaliokunnassa 24. toukokuuta. No niin, sitten menen esityslistan kohtaan kahdeksan. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta. Esittelijä Peter Simon. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Tänään tulemme äänestykseen minun mietinnöstäni, joka käsittelee 15 prosentin arvonlisäveron pohjan pidentämistä kahdella vuodella vuoteen 2017. Tässä on kyse direktiivistä, neuvoston direktiivistä ja tässä tarvitaan vain Euroopan parlamentin kuulemista tämä sääntö, että arvonlisäveron pitäisi olla vähintään 15 prosenttia EU-jäsenvaltioissa astui voimaan jo vuonna 1993 ja sitä on pidennetty jo viisi kertaa. Tavoitteena on, että tällaisella verokannan vähimmäistasolla saavutetaan se, että kun verotasot eivät ole kovin erilaisia. EUn sisämarkkinoissa on rajat ylittävää kaupankäyntiä kilpailu sitten vääristö. Oikeastaan tämä säännön tarkoitus oli olla vain siirtymäajan toimenpide, koska ei päästy yhteisymmärrykseen harmonisoidusta arvonlisäverosta. Toivottiin, että tähän päästäisiin, mutta näin ei ole tapahtunut. Kuitenkin myönteistä on se, että tämän arvonlisäverotoimintasuunnitelman toimintasuunnitelman kautta ensi keskiviikko joka ensi keskiviikkona 23. maaliskuuta julkaistaan. Komissio tekee uuden yrityksen saada aikaan lopullinen arvonlisäverojärjestelmä. Tässä on kyse erityisesti arvonlisäveropetosten torjunta keskiössä ja juuri tämä asiahan on kollega Werner Langenin oma-aloiten mietinnön aiheena, mutta myöskin arvonlisäveron vähimmäistasosta josta komissio haluaisi tällä toimintasuunnitelmalla aloittaa keskustelun. Tulevien kuukausien aikana pitäisi selvitä se, haluavatko jäsenvaltiot jatkossakin ylläpitää tällaista vähimmäistasoa vai haluaisivatko ne joustavan järjestelmän, jossa vähimmäistaso ei ole, koska tämä keskustelu on käynnissä ja se on tarkoitus järjestää mahdollisimman pian, niin on ihan oikein, että tämä vähimmäistason pidentäminen on voimassa vain kaksi vuotta. Kuitenkin tämä on kriittistä. Komissio ehdotti tätä pidennystä vain varsin myöhään niin, että se nyt sitten astuu voimaan taantuvasti ensimmäinen tammikuuta 2016 lähtien. Kuten Eva Pannova ja Werner Langer sanoivat, tämä menettely ei ole kunnollinen sitä ei voi mitenkään kaunistella, näin vain on. Kuitenkin, koska tämä sääntö on järkevä. Meidän pitäisi mielestäni äänestää tämän komissioehdotuksen puolesta. Haluaisin kuitenkin tässä sanoa, että Euroopan parlamentti komissiolta odottaa paljon enemmän suunnitelmallisuutta. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Eva Paunova Perhmästä. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijälle, kuten te jo tiedätte ja siksi me keskustelimme äh, ryhmien äm, tarkistuksista liittyen tähän yksinkertaisesti menettelyyn, jota olemme to- tässä tilanteessa toivoneet. Me olemme avoimia tarkistuksille. Tämä tilanne muodostui siksi, että komissio hyvin hitaasti oli muokkaavassa olemassa oleva direktiiva 31. joulukuuta olemassa oleva direktiivi raukesi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole ollut voimassa olevaa mm, ALVn minimiverotasoa koskevaa lainsäädäntöä voimassa viimeisen kahden kuukauden aikana. Euroopan parlamentilla on mielestämme velvollisuus pitää komission vastuuvelvollisuutena. Me olemme kaksi tarkistusta esittämässä ja myöskin vetoaisin sen puolesta, että tukisitte näitä tarkistuksia. Kuten esittelijä sanoi, toinen näistä korostaa sitä, kuinka pöydysyttävää, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen näin myöhään, joutuu takautuvasti ALV-veron vähimmäiskantaa vahvistamaan. Ja kuten mainitsin, meidän täytyy olla johdonmukaisia lainsäädännössä ja välttää kaikenlaisia sääntöjen toimeenpanossa esiintyviä aukkoja. Ja toinen tarkistus pyytää sitä, että sen sijaan, että kahdella vuodella olemassa olevaa sääntöä pidennettäisiin, tämä tehtäisiin viidellä vuodella. On totta, että vuonna 2018 meillä on uusi ALV-järjestelmä, joka on astumassa voimaan, mutta mielestäni meidän täytyy taata se, että jos uuden lainsäädännön toimeenpanossa esiintyy jotakin myöhästymistä, meillä on olemassa oleva sääntö, joka on voimassa. Ja kuten tiedätte, ALV-verotuksen osalta tulevaa lainsäädäntöä on itse asiassa jopa lykätty. Olen sitä mieltä myöskin, että järjestelmää pitäisi modernisoida, jotta me voisimme nykyisin yli 170 miljardia euroa vastaavaa ALV-kuilua kattaa. Meidän täytyy luoda vakaa toimintaympäristö. Meidän täytyy nyt tällä hetkellä olla varovaisia ja meidän täytyy varmistaa se, että säännöt koskien ALV-verokantaa ovat voimassa. Kiitoksia. For the ECR, any member of... Onko ECRstä jotain? Sander. Kiitoksia varjoista tässä asiassa. Voin ihan lyhyesti puhua ja puhuin tästä jo viime kokouksessa. Me tiedämme, että komissiolla on jo suunnitelmia asiasta. Me toivotamme kunnianhimoa komissiolle ja toivottavasti tulee myös tiukkaa toimintaa, mutta nyt voin rajoitua siihen huomioon, että EPPn, äh, haluamme tukea mielellämme EPPn tarkistus. Siellä on hyviä ehdotuksia mukana ja olemme samoilla linjoilla. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt Petra Jesek. Yeah, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Koko tämä konsepti siitä, miten äh, arvonlisäverotasot määritellään, siitä pitäisi keskustella äh, myöskin komission toimintasuunnitelman yhteydessä. Minä näen, äh, että tämä vähimmäistason pidentämisen pitäisi olla pidempi. Meillä on EPPn tarkistus, että on harmillista, että komissio on pyytänyt tämän verokannan vähimmäistason pidentämistä myöhemmin kuin olisi pitänyt. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Marisa Matias Kue. Ei. No speaker for the good. E. Eikö ole puhujaa Kuesta? Eräs sun? ei. Komissio? Ei. Esittelijä? Ja, liebe No hyvät kollegat, kiitoksia näistä äh, panoksista. Äh, mielipiteet on vaihdettu. Ymmärrän äh, edustaja Parnovan keskustelun tästä aikataulusta. Varmaan hyvillä argumenteilla tämä voidaan perustella mielestäni kuitenkin meidän pitäisi olla suunni, kunnianhimoisia ja olen sitten sitä mieltä, että jos meillä on komission aikataulu, joka mahdollistaa ehkä sen, että löydämme lopullisen ratkaisun, niin meidän ei pitäisi tässä nyt hyväksyä sellaisia ratkaisuja, jotka menisivät sitä vastaan, mutta ymmärrän kyllä teidänkin argumenttinne suunnitelman varmuutta avoimuutta kaikille osapuolille. Äänestys näyttää sitten, mitä mieltä olemme. Thank you. Can we vote directly? Oh, it's okay. Kiitoksia. Voimmeko äänestää saman tien? Hyvä. No niin, kollegat. Kahden minuutin kuluttua äänestämme. Pyydän teitä pistämään äänestyskortit koneisiin. Uh, this is, this is, this is by roll, no? yeah, roll, yeah.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 Gunnar, put the card. We... Gunnar, pistä äänestyskorttilaitteeseen, odotamme sinua. Hienoa. No niin, äänestys päättyy, erinomaista. Nyt voimme sitten aloittaa äänestyksen. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan. Ty- hyväksytty, tyhjä. No, tarkistetaan, koska minä en nähnyt kovin hyvin. Äänestys päättyy. Kyllä. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten mm, äänestetään tästä tekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 5 vastaan, 4 tyhjää. Sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Odotetaan nyt kollegoita vielä. Nopeasti, nopeasti. Ester, hyvä. No niin, äänestys päättyy. 41 puolesta, 5 vastaan, 4 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraava kokous 22. toinen maaliskuuta kello yhdeksän. Kiitoksia. Äänest- kokous päättyy.